Mes chers collègues, j'ouvre notre séance de commission des budgets. Aloitan budjettivaliokuntamme kokouksen. Tämä on ensimmäinen kokouksemme nyt loman jälkeen ja onkin oikein mukava nähdä teidät täällä kasvonne näyttävät oikein rentoutuneilta. Varmasti kaikki nauttivat hyvästä lomasta ja saitte loman aikana levätä ja kerätä voimia ja valmistautua tähän erityisen stimuloivaan budjettiharjoitukseen, joka meitä odottaa. Lomillani näin unta Toivoin, että näin unta siitä, että äsisimme tasapainoisen menojen ja tulojen tilanteeseen ja saisimme mm, pyyhittyä pois pöydältä kaikki nämä maksamattomat määrät äh, kauden lopussa ja antaisimme Euroopasta esimerkillisen kuvan äh, siitä, kuinka hyvin hallinnoimme asioita, kuinka tasapainoisesti hoidamme sitoumukset ja maksut ja pääsemme konsensukseen, jossa huomioidaan todellisuus ja unohdetaan ja osataan erottaa toisistaan utoppiset ja mahdolliset tulevaisuudet. Te olette varmaan saaneet kaikki riittävät asiakirjat niin, että voimme nyt hyväksyä esityslistan Jatkamme kokousta vielä iltapäivällä kello 15. Täällä on tulkatut kielet mainittu. Tässä budjettivaliokunnan omassa lehtykässä newsletterissä haluaisin vielä todeta, että pöytäkirjat kokouksista 7., 14. ja 23. heinäkuuta. Haluaisin olla varma siitä, että nämä pöytäkirjat uskollisesti heijastelevat puheitamme ja päätöksiämme. Hetki sitten koordinaattoreiden kokouksessa teimme päätöksen, jonka haluaisin tähän vielä lisätä. Ja pahoittelen, että aloitamme kokouksemme näin myöhässä. Koordinaattoreiden kokouksen esityslista oli hyvin raskas ja itse asiassa keskeytimme sen ja jatkamme tänään iltapäivällä, kun valiokunnan kokous on päättynyt. Tänä aamuna valmistelimme komission jäsenen kuulemistilaisuutta. Kysymyksessä on komission jäsen ehdokas budjetin ja rahoitussuunnittelun alalla ja hyväksyimme kolme kysymystä, kirjallista kysymystä, jotka toimitetaan ehdokkaalle. Kolmessa kysymyksessä heijastuvat eri ryhmien valinnat ja painotukset. Nämä kysymykset on teille toimitettu. Ensimmäinen tietenkin koskee tätä hyvin hälyttävää maksutilannetta Euroopan talousarviossa. Toinen kysymys käsittelee sitä, että Haluaisimme tietää, millä tavalla ehdokas tulkitsee sitoumusta uudelleen tarkastellaan monivuotista rahoituskehystä, MFF. Vaalit on jo juuri pidetty ja nämä rahoitussuunnitelmat hyväksyttiin ennen vaaleja ja mielestämme uudelleen tarkastelu on hyvin tärkeä ja haluaisimme kysyä komission jäsenehdokkaalta, millaista konkreettista sisältöä hän aikoo tälle sitoumukselleen antaa. Sitten kolmas kysymys koskee omien varojen järjestelmän uudistamista. Tämä asia on esillä, koska vuosi toisensa jälkeen nämä omat varat, jotka lähinnä koskevat tullimaksuista, niin ne vuosi vuodelta pienenevät sitä mukaan, kun vapakauppasopimuksia solmitaan kolmansien maiden kanssa. Teimme siis päätöksen ja hyväksyimme nämä kolme kysymystä konsensushengessä koordinaattoreiden kokouksessa. Sitten talousarvio 2015. voisimme jäsentää kokouksemme niin, että meillä olisi kaksi osaa. Ensin kävisimme keskustelua pääluokasta kolme ja sen jälkeen käsittelemme muut pääluokat. Pääluokka kolmen osalta, ennen kuin annan puheenvuoron jäsenille, haluaisin pyytää, että yleisesittelijämme Garcia Favall esittelisi oman työasiakirjansa koskien neuvoston kantaa pääluokkaan kolme. Ja hän voisi esitellä myös tämän toisen ennakkoarvioinnin tulokset koskien ehdotuksia, joita on tehty pilottihankkeita ja valmistelevia toimia varten. Hyvä yleisöesittelijä. Voisitteko kertoa oman käsityksenne? Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. No niin, kuukausi on oltu lomalla ja nyt lähdetäänkin sitten saman tien kaikkein tärkeimpään asiaan budjettialalla. Eli käsittelemme tässä neuvoston kantaa ja ryhdymme valmistelemaan tarkistuksia poliittisissa ryhmissä ja tässä valiokunnassa niin, että voisimme aloittaa sitten varsinaiset neuvottelut neuvoston kanssa. Siksi mielestämme oli hyvä nyt esitellä tämä työasiakirja niin, että tämä valiokunnan kaikilla jäsenillä olisi kirjallisena yhteenveto siitä, millä tavalla olemme tulkineet neuvoston Ähm, kannanottoa komission ehdotukseen. Olen jäsentänyt tämän työasiakirjan kahteen osaan. Ensimmäinen osa objektiivisempi selvi, tällainen kvantitatiivinen selvitys neuvoston teksteistä ja toinen on sitten poliittisempi ja henkilökohtaisempi analyysi, jossa on esittelijänä kommentteja ja ehdotuksia, joita haluaisin komissiolle esittelijänä tehdä. Teillä on kaikki kirjallisena, joten käsittelen tämän hyvin lyhyesti. Todella olemme tässä parlamentissa poliittisten ryhmien välillä sopineet kannasta ja puolustaneet sitä trilogissa kesäkuussa. meillä on merkittävänä asiana ensinnäkin se, että pidetään kiinni sitoumuksista. On aivan selvää, että on vahvistettava investointeja niille sektoreille, joita sekä parlamentti että komissio ja neuvosto ovat pitäneet strategisina aloina niin, että pääsisimme mahdollisimman pian tästä kriisistä ulos. Ja näin ollen olisi käytettävä käytettävissä olevia marginaaleja talousarvioehdotuksessa niin, että voidaan rahoittaa näitä aloja ja strategisia ohjelmia. Tämä siis sitoumuksesta sitten maksuista on tietenkin pakko maksaa velat joita on kertynyt menneenä vuosina ja on budjetoitava riittävä maksutaso vuodeksi 2015. Nämä olivat ne kaksi viestiä, jotka jo parlamentissa olimme vahvistaneet ja välittäneet neuvostolle. On tietenkin selvää, että riippuen siitä, millä mielellä neuvostoa katsotaan, katsotaanko kasvoja vai numeroita, mutta riippuen siitä, tieto on ristiriitaista. Sanojen tasolla näyttää siltä, että voisimme olla yhtä mieltä. Tähän mennessä neuvoston kokouksissa on toistettu, että on tärkeää parantaa investointeja, edistää kasvua ja työllisyyttä, mutta sitten kun katsotaankin näitä numeroita eikä vain kauniita sanoja, niin sittenpähän näemmekin, että siellä missä investointeja piti lisätä, niin siellä onkin numeroita leikattu. Neuvosto että 522 miljoonaa vähemmän sitoumuksiin komission ehdotuksen verrattuna, eli emme siis vahvista investointeja, vaan leikkaamme, ja maksujen osalta 2,1 mm, mm, miljardia euroa vähemmän. Eli emme ainoastaan ratka- jätä ratkaisematta maksuongelmaa, vaan pahennamme sitä edelleenkin ja vielä kasvatamme tätä maksamattomien maksujen lumipalloa. On totta, että vähän eteenpäin voidaan päästä, kun luetaan nämä kaksi julkistusta koskien maksuja, jotka olivat tulosta neuvoston kokouksesta. Täällä on 13 maata, jotka hyväksyvät konsensushengessä tai hyväksyvät eh, tämän neuvoston eh, ehdotuksen konsensushengen hyväksi, mutta varoittavat siitä, että maksujen ongelma on merkittävä eikä ole riittävästi maks- budjettia, jota voidaan tulevista maksuista selvitä. Sitten on vastapainona toisten yhdeksän maan ryhmä, jotka taas lähettävät sellaisen viestin, että kävi miten kävi, lisää rahaa ei tipu ja tärkeintä on pysyä näiden maksukattojen alapuolella. Eli jälleen kerran nämä maat eivät ota huomioon maksuvelvoitteita, vaan ainoastaan halutaan pysyä näiden teennäisten maksukattojen alapuolella, koska kuitenkin näemme, että laskuja edelleen tulee eikä niitä voida maksaa. Tässä asiakirjassa tein yleisalanalyysin ja sitten siinä yksityiskohtaisesti käsitellään neuvoston ehdotuksia kunkin otsakkeen kohdalla. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, teillä on kaikki tiedot siellä paperilla, mutta haluaisin tuoda esille leikkaukset otsakessa 1a, joka on yksi tärkeimmistä otsakkeista juuri siksi, että voitaisiin parantaa investointeja näissä ohjelmissa, jotka ovat mukana. Ja näemme, että suurin osa neuvoston ehdottamista leikkauksista on kohdistunut juuri tähän otsakkeeseen. Joten kuten alussa sanoin, neuvosto toimii omia sanojaan vastaan ja parlamentin ehdotuksia vastaan, mutta tietenkin pahinta on se, että nämä eh, toimet ovat parlamentin ja neuvoston sopimuksen vastaisia koskien monivuotisia rahoituskehyksiä, koska silloin jo sovittiin, että olisi lisättävä investointeja, olisi eh, eh, painotettava eteenpäin näitä investointeja vuonna 2014. Nyt kuitenkin leikataan samoista ohjelmista, joten neuvosto ei pidä kiinni sopimuksesta jonka teimme koskien rahoituskehyksiä. Niin tämä oli yksi niistä harvoista takeista, mitä parlamenttineuvostolta sai. Monet jäsenet hyväksyivät MFFn mm, tukemisen juuri siksi, että etupainotettiin investointeja vuosin 2014-2015. Tämä oli parlamentin vaatimus ja yksi suuri menestys koski juuri tätä, että, että näin saavutettiin, mutta nyt no- neuvosto ei näitä sopimuksia sitten noudatakaan. Minusta on myös aika huolestuttavaa en niinkään määrällisesti, vaan, vaan ohjelmien sisällön osalta tämä otsakesen kolme tehdyt leikkaukset. Täällä on hyvinkin tärkeitä ohjelmia, kuten oikeus, tasa-arvo, kansalaisuus, kansalaisten Eurooppa, kuluttajat, ja terveys. Otsake kolme on toki aika pieni määrien mukaisesti, mutta siellä on erityisen arkaluontoisia ohjelmia mukana ja kyllä meidän pitäisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, emmekä voi hyväksyä näitä leikkauksia. Ensinnäkin siksi, että ne eivät millään tavalla edistä säästökampanjassa. Nämä ovat hyvin pieniä summia, mutta kuitenkin näin vaarannetaan ohjelmien eteenpäin meno. Jo, nämä ohjelmathan ovat meille parlamentissa hyvin tärkeitä. Sitten otsake neljä. Leikkaukset eivät ole vain mahdottomia hyväksyä, vaan myös aivan käsittämättömiä jossakin vaiheessa vaikuttaa siltä, että neuvosto ei ymmärrä, missä maailmassa elämme ja millaisia kriisejä kärsimme lähiympäristössä ja millaisia rahoitustarpeita otsakkeessa neljä on ja millä tavalla Euroopan unionin pitäisi osallistua näiden kriisien ratkaisemiseen. Täällä on esimerkiksi eh, humanitaarisen avun ja kehitysavun eh, vakauden ja rauhan ohjelmiin tehty leikkauksia, jotka ovat täysin käsittämättömiä. No, en mene tässä sen enempää yksityiskohtiin näihin leikkauksiin. Teillä on kaikki tiedot tuolla paperilla, mutta vielä yksi huomio koskien virastoja. Ensinnäkin komission, niin sitten neuvoston kantaa virastojen osalta on asia, jota olisi yksityiskohtaisesti käsiteltävä. Tässä parlamentissa otettiin jo asian kantaa ja todettiin, että hyväksymme tämän 5 prosentin leikkauksen, jota komissio aikanaan ehdotti, mutta emme tule hyväksymään vielä tätä toista lisättyä 5 prosenttia, jota komissio on ehdottanut, ja uskon, että, että parlamentin on pidettävä kiinni tästä ehdotuksesta. Ennen kuin nyt arvioin projekti, mm, pilottiprojekteja ja valmistelevia hankkeita, niin vielä maksuista vähän. On totta, että tässä työasiakirjassa, niin että haluaisin vielä kertoa teille, että olemme siis otsake otsakkeelta käsitelleet asiat ja ottaneet esille ne kohdat, joissa eniten maksuja leikataan. Haluaisin kuitenkin välttää keskustelun siitä, että olisiko tässä otsakkeessa tai tällä alalla leikattu enemmän tai vähemmän näitä maksuja, koska se on enemmän neuvoston sisäistä keskustelua parlamenttina. Meidän olisi keskityttävä pikemminkin maksujen kokonaissummaan ja kokonaisleikkauksiin. Neuvostolla on kyllä keinonsa päästä sopimuksiin ja saavuttaa se, että ne enemmistö mm, jäsenvaltioista hyväksyy sopimuksen. Kyllä siellä voidaan pelata numeroilla, ei, ei tarvitse kohesio mailta leikata, vai leikataan yksi otsakasta. Meidän ei pidä mennä tähän keskusteluun, vaan me, meidän parlamenttina on varmistettava se, että tämä kokonaismaksusumma on riittävä niin komissio sitten voi jakaa nämä rahat niin, että maksuista selvitään. Tietenkin eh, riittävät vuoden 2015 maksumäärät riittävät tiiviisti näihin lisätalousarvioneuvotteluihin. Ja olemme neuvostoa jo varoittaneet siitä, että emme voi aloittaa vuoden 2015 talousarvioneuvotteluita, emme, me ole selvittäneet aikaisempia maksuongelmia talousarviota 2014, koska jos emme tiedä, mitä me olemme velkaa, emme tiedä, kuinka paljon meidän pitää maksaa vuonna 2015. Minun mielestäni tämä on aika, aika helppo laskutoimitus, joten olemme todella tätä asiaa korostaneet ja edelleen näin aiomme tehdä niin, että neuvosto lopultakin kerta kaikkiaan äh, ratkaisi tämän ongelman ja hyväksyy nämä lisätalousarviot 2, 3 ja 4 yhtenä kokonaisuutena. Ja kun tämä on hoidettu, ja tätä, tämän myötä on yksi pieni osa maksamattomista ongelmista ratkaistu, niin sen jälkeen voimme ryhtyä keskustelemaan vuonna 2015 maksusta. Ja tässä mielessä on toimielintävälinen kokous, joka pidetään syyskuun lopulla komission neuvoston kanssa, voi tuoda meille lisää tietoja koskien nykyistä maksamattomien määrien tilannetta ja mikä on komission rahaston tilanne – missä tilanteessa todella olemme. Ja toivon, että sitten saisimme aikaan maksusuunnitelman tulevia vuosia varten kaikkia ohjelmia ja kaikkia laskuja ajatellen, jotka on vielä maksamatta. Sitten vielä lyhyt kommentti pilottiprojekteista ja valmistelevista hankkeista. 29. elokuuta saimme toisen arvion komissiolta koskien 82 ehdotusta, vaikka komissio on puhunut 81, koska se ajatteli, että kaksi niistä voidaan yhdestä. 81 ehdotuksesta komissio on sitä mieltä, että yhdeksän on täysin elinkelpoisia, 20 voitaisiin toteuttaa osittain, 38 niistä on jo katettu vastuu toisilla olemassa olevilla ohjelmilla, tai, jotka ovat jo käynnissä, ja sitten on kymmenen hanketta, jotka eivät täytä pilottihankkeiden ja valmistelevien hankkeiden ehtoja, ja neljä on vielä arvioimatta. Tarkoitan tällä sitä, että olen aina puolustanut ja tulen puolustamaan sitä, että komission arviointi on keskeinen – sen avulla voimme nähdä, kuinka vaikea tai helppo pilottihankkeiden ja valmistelujen toimien toteuttaminen tulee olemaan, mutta toki tämä on vain ohjenuora. Jos poliittisena ryhmänä olemme sitä mieltä, että tietyt pilottihankkeet tai valmistelevat toimet todella pitäisi käynnistää, vaikka komissio ei olekaan antanut täysiä pisteitä ehdotukselle, niin se voidaan silti ottaa yhteisen ehdotuksen mukaan. Haluaisin muistuttaa siitä, että ensimmäisen kierroksen ja toisen kierroksen välillä meillä oli 69 ehdotusta ja 81 toisaalla. Tietenkin meidän on pidettävä kiinni marginaaleista otsakekohtaisesti, mutta ei pidä unohtaa sitäkään, että pilottihankkeita voi tulla yhteensä aina 40 miljoonan eurosta ja ja valmisteleviin 50 miljoonaa euroa yhdessä. Nämä eivät voi ylittää 100 miljoonaa euroa, joten meillä on useita kattoja, jotka rajoittavat toimintaamme tai mahdollisuukseni, kun esittelen kokonaispaketin koskien näitä pilottihankkeita ja valmistelevia toimia. Kaikkien kaikkiaan nyt ollaan jo 208 miljoonassa eurossa kun otetaan nämä kaikki ehdotukset huomioon, joten tietenkin yritän tekemään tämän kuun loppuun mennessä ehdotuksen, jossa huomioidaan valiokuntien ja poliittisten ryhmien prioriteetit ja pidetään kiinni näistä enimmäiskatoista. Ja toivon, että, että voidaan sitten huomioida kaikkien poliittisten ryhmien ja jäsenten intressit. Tässä kaikki kiitoksia. Merci, Madame le rapporteur général. Kiitoksia esittelijä tästä selkeästä esityksestä. Tämä taas tukee käsitystä siitä, että vaikeita aikoja on tulossa. Nyt voimme aloittaa ensimmäisen keskustelun. Kuka haluaa puheenvuoron? Herra Fernandes. Merci, monsieur le président. Kiitoksia. Os Minäkin haluaisin toivottaa kaikki kollegat tervetulleeksi. Olen varma siitä, että me olemme valmiita ottamaan vastaan haasteen, joka liittyy tähän keskusteluun. Haluan vielä kerran korostaa tässä sitä, miten erinomaista työtä esittelijä on tehnyt tähän asti tässä kysymyksessä. Ongelma ei ole siinä, että olisi yksimielisyyttä parlamentissa, ongelma on edelleenkin neuvostossa. Budjetti vuoden 2015 jos nyt puhutaan vuodesta 2014 ja vuoden 2015 budjetti oikeastaan heijastelee hyvin vähän vuoden 2014-2020 rahoituspuitteita. Siis vähän niitä prioriteetteja, joita on tälle kaudelle. Niistä vain harvat heijastuvat todella tästä esityksestä. Meidän pitää nopeasti saada aikaan keskustelua Kysymys on muun muassa Euroopan 2020 strategian toimeenpanosta, ja neuvosto itsehän on hyväksynyt tämän strategian. Tavoitteet on määritelty, mutta nyt pitäisi saada sitten varat näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Minusta on tärkeää, että kansalaiset ymmärtäisivät sen, että on olemassa ongelma, että on olemassa ongelma, joka liittyy uskottavuuteen. Neuvotto, neuvosto sitoutuu asiaan, mutta ei sitten kuitenkaan pysy sanojensa takana. Maksumäärärahat, kysymys on itse asiassa siis menoista, jotka ovat jo toteutuneet. Käytännössä me puhumme Erasmus-opiskelijoista, me puhumme yliopistoista, tutkimuksesta, pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Me puhumme investoinneista taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Ei ole sallittavaa, se, että ei makseta sitä, mistä on päätetty. Kyllähän tämä kieli on yksinkertaista ja selkeää, sitä me kaikki ymmärrämme. Euroopan toimielimet, niiden puitteissa on eräitä jäsenvaltioita, jotka noudattavat hyvin tiukkaan eh, budjettin, budjettikuria, mutta neuvosto itse asiassa ei noudata tätä kuria kuitenkaan lainkaan, ja tämä herättää kysymyksen uskottavuudesta. Tämä on todellinen vaje. Sillä jos maksut, maksut eivät toteudu, niin silloin vaje vain kasvaa. Neuvosto esittää leikkauksia, mutta minusta nämä leikkaukset eivät ole hyväksyttävissä. Silloin kun ne tapahtuvat sellaisilla alueilla, jotka ovat olennaisia kasvulle ja työllisyydelle. Täällä on jo puhuttu otsakkeesta yksi leikkausta koskevat tutkimusta eivät ole edes ymmärrettävissä. Minä toivon, että olisi mahdollista jälleen saada neuvostoon hiukan talonpoikaisjärkeä. Jotkin jäsenvaltiothan ovat jo pohjimmiltaan todenneet, että ne eivät ole valmiita maksuihin. Kun me puhumme vuoden 2015 budjetista ja siitä lisäyksestä, jonka neuvosto vetää tapahtuvan, täytyy ymmärtää, että vuoden 2015 budjetti todellisuudessa on kuitenkin pienennys verrattuna vuoden 2014 faktiseen budjettiin. Sillä vuonna 2014, jos otetaan huomioon sen vuoden budjetti ja, ja siihen tehdyt korjaukset, silloin se merkitsee sitä, että neuvostossa puuttuu kurinalaisuutta, koska muutenhan tällaisia korjaavia lisää talousarvioita ei olisi tarvittu lainkaan. Ja tästä seuraa se, että se neuvoston vuodeksi 12, se budjetti on neuvosto pyrkii vuonna 2015 tai vuoden 2014 budjetti plus äh, korjaavat lisätalousarviot ovat äh, merkineet olleet suurempi summa, mikä merkitsee sitä, että vuoden 2015 budjetti on pienempi kuin vuoden 2014 todellinen budjetti. Mitä tulee sen otsakkeisiin neljä ja muihin otsakkeisiin, esimerkiksi kansainvälinen apu, humanitaarinen apu, me voimme nähdä, samoin myös ajattelen Ukrainan tilanteen kärjistymistä. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka pitää ottaa vuoden 2015 budjetissa huomioon niissä otsakkeissa, jotka koskevat tätä, esimerkiksi otsakkeissa kaksi – jossa myös on kulttuurin alue. Minä haluaisin sanoa, että annamme täyden tukemme esittelijälle. Meidän pitää varmistaa, että maksusitoumukset, sitoumukset, joihin Euroopan unioni on ryhtynyt suhteessa kansalaisiin, esimerkiksi strategiassa 2020, että nämä tavoitteet, joihin pyritään, jotka koskevat ennen kaikkea kasvua ja työllisyyttä, meidän pitää varmistaa se, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Manka. Kiitoksia sitten edustaja Manka. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni a rozhodne podporujem jej názory aj v oblasti záväzkov a v tom, kde... Haluaisin kiittää esittelijää ja tukea hänen pyrkimystään koskien sitoumuksia. Mitä suuntauksia meidän pitäisi olla, mitä investointeja meidän olisi rahoitettava – Puhuja keskeytetään. Ten najväčší problém je problém uh, našich dlho... Tärkein ongelma tietenkin koskee maksuja. Kaikki tiedämme oikein hyvin, että viimeisten viiden vuoden aikana Monilla yrityksillä on ollut maksuvaikeuksia monista syistä. Ensimmäinen syy on se, että maksut eivät tule, eivätkä yritykset myöskään saa lainoja rahoitusmarkkinoilta ja pankeista. Euroopan parlamentissa hyväksyimme direktiivin, jossa todettiin, että instituutioiden ja yritysten olisi maksettava 30 päivän kuluessa omat vel- velvoitteensa. Mitä me sitten itse teemme? Me itse emme pidä kiinni tästä direktiivistä, emmekä maksa aikanaan omia velvoitteitamme. Vuonna 2015 meiltä puuttuu jälleen rahoitusvaroja, että voisimme pitää kiinni omista sitoumuksistamme. Minulla on henkilö kohtaisia kokemuksia kaupunginjohtajana toimimisesta ja alueen johtamisesta kuukausinen saanut Euroopan rahastoista maksuja. Ehkä meidän pitäisi pyytää komissiolta vaikutusten arviointia. Mitä tapahtuu silloin, kun maksut eivät aikanaan tule? Tästä seuraa todellinen dominoefekti, valtava katastrofi, joka uhkaa koko talouttamme ja joka aiheuttaa valtavia vääristymiä talouteen. Ongelma on se, että komissio ei, ei, ei painosta, kun, kun varoja on sitoumusten rahoittamiseen. Kyllä komission pitäisi olla myös täsmällisempi ja tiukempi, kun jotkut jäsenvaltiot tekevät virheitä eurooppalaisten varojen käytössä, niin kyllä komission pitäisi olla vielä tiukempi. Tästä tulee varsinainen ongelmien ketju muuten todellakin ainoa ratkaisu olisi se, että nopeasti ratkaistaisiin omien varojen ongelma talousarviossa, mikäli tätä järjestelmää ei täydennetä. Joka vuosi tulee sama ongelma eteen. Tämä on ainoa mahdollisuus, viimeinen mahdollisuutemme. Todella on mukavaa, että täällä on tämä kolmen valiokunnan kertomus komission jäsenehdokkaita varten. Olen näistä aivan yhtä mieltä. Kiitoksia. Merci. La parole est à Madame euh, Stiller. Kiitoksia sitten Rova Stiller. Thank you, uh, Mr. Chairman. And... Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin esittelijälle. Niin, myöskin kuluttaja-asiavaliokunnan nimissä. Haluan onnitella budjettivalikunnan esittelijää. Ja tässä on todellakin hyvä yhteys näiden pilotti hankkeiden välille. Ja kiitoksia, että täällä valiokunnassa esiteltiin tämä prosessi, kuinka tämä toimii. Kuinka pilottihankkeet, joita on ehdotettu eri yhteyksissä, kuinka niitä ollaan käsittelemään. Minua pyrittiin katsottaa, näitä pilottihankkeita, joita valiokunta on ehdottanut siis pk-yrityksille ja kuluttajaoikeuksiin ja digitaalinen aikakausi, joilla on kaikkien ryhmien poliittinen tuki täällä valiokunnassa. Ja myöskin komissiossa. Ja on tietenkin tärkeää, että me toimimme nyt avoimella tavalla ja että tämä, tämän valiokunnan pitää katsoa myöskin näitä projekteja ja ne huomioon toiminnassaan. Mutta kuinka voimme sitten taata sen, että päätökset tehdään kunnolla ja kukin valiokunta ottaa mukaan päätöksentekoon ja pitääkin sitten jossain, jossain aikataulu näiden pilottihankkeen hyväksymiselle. No kiitoksia niin mahdollisuudesta, tulin tänne kuulemaan tätä asiaa ja ottamaan tämän asian esille. Kiitoksia. Merci, madame. La parole est à monsieur. Kiitoksia sitten edustaja Kolmelle. Ja, vielen dank. Kiitos puheenjohtaja. Mekin ECR-ryhmä kiitämme pääesittelijää hyvin perinpohjaisesta tilanteen kuvauksesta. On jo useaan otteeseen todettu, että me todellakin olemme tilanteessa, jossa vuoden 2015 budjettia pitäisi käsitellä kahdelta eri kannalta. Toisaalta on kysymys suurista linjoista, siis budjetin volyymistä kokonaisuudessaan ja toisaalta sitten sisällöstä. Jos nyt aluksi katsomme volyymiä, meidän on yksinkertaisesti pidettävä mielessämme, että laskelmat osoittavat sen, että maksumäärärahat kasvavat hiukan yli yhdellä prosentilla. Tämä on totta vain, jos tätä verrataan vuoden 2014 budjettiin mukaan luettuna myös ne lisätalousarviota, josta pitää tehdä päätös. Jos katson alkuperäistä budjettia ja vertaan sitä vuoden 2015 budjettiin, silloin maksumäärät nousevat lähes viidellä prosentilla. Mitä tämä merkitsee? Se merkitsee meidän mielestämme sitä, että uudessa luonnoksessa luultavasti ei ole enää mitään varauksia, joten meillä on siis luonnos, joka on todella nyt tiukka. Ja tässä täytyy ottaa huomioon ongelma, joka usein on ollut esillä, nimittäin ongelma, joka liittyy maksamatta oleviin määriin, ralliin. Rallit eivät ole pelkästään lisääntyneet, ne ovat lisääntyneet huomattavasti. Vuonna 2000 näiden maksamatta olevien määrä oli 66 miljardia euroa, 2007 niiden määrä oli jo 139 miljardia euroa ja vuoden 2013 lopussa 222 miljardia euroa. Vuosina 2010 vuodesta 2013 ne siis kasvoivat yli 70 miljardilla eurolla. Me emme voi suinkaan sulkea silmiämme tältä. Tämä kehitys on otettava huomioon myös budjetissa. Mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että matemaattisesti katsottuna on kaksi ratkaisua. Joko me lisäämme maksumäärärahoja tai me pienennämme tulevaisuudessa mahdollisia sitoumuksia. Ja tämä on todellisuus, jota ei voida unohtaa. Mikään muu ei johda tuloksiin. Siksi olemme sitä mieltä, että tältä kannalta katsottuna budjettia pitäisi arvioida suurten linjojen osalta uudestaan, ja meidän pitäisi hyväksyä ottaa omaksemme yksi linja. Totta kai voidaan edustaa kumpaakin linjaa. Me ECR-ryhmä olemme yksiselitteisesti sen linjan kannalla, että emme halua pelkästään hoikkaa Eurooppaa, vaan että se mitä heijastuvat myöskin budjetissa. Olemme sitä vastaan, että maksumäärärajoja korotetaan. Se merkitsee sitä, että johdonmukaisesti silloin tulisi sitoumuksia alentaa, jotta syntyisi tai olisi mahdollinen tasapaino, talouden tasapaino, budjetin tasapaino tulevina vuosina. On tärkeää, että päästään budjettikuriin. Tietysti on myös sisällöllisiä kysymyksiä, joihin pitäisi tarttua. Jotkin niistä on jo mainittu. Esimerkiksi kysymys, joka liittyy hajautettuihin virastoihin, ylipäätään virastoihin. Ovatko ne välttämättömiä kaikissa tapauksissa? Pitää kysyä, jos on virastoja, jotka toimivat täällä Brysselissä, miksi niitä tarvitaan? Mitä lisäarvoa ne luovat? Eikö voitaisi saada aikaan tehokkuutta, jos jotkin näistä virastoista julistettaisiin tarpeettomaksi ja tehtävät hoidettaisiin komissiossa suoraan? Olemme myös sitä mieltä, että henkilöstössä pitäisi tehdä säästöjä, ei vähentämällä maksumäärärahoja olemassa olevan henkilöstön osalta, vaan vähentämällä virkojen lukumäärää. Mitä myös tarvitaan, on lisää avoimuutta budjettiin. Minun on tunnustettava, että olen edelleenkin hiukan kummissani ja nyt näinä muutamina kuukausina, jotka olen ollut täällä, olen pyrkinyt saamaan yleiskuvan, joka osoittaisi, että nämä 222 miljardia, jotka ovat maksamatta olevia maksumäärärahoja, minä vuosina ne pitäisi maksaa. Minusta on olennainen perusta suunnitteluun on kysymys olennaista suunnittelun perustasta, jota en ole nähnyt. Tarvitaan lisää avoimuutta, koska vain sillä, että on lisää avoimuutta, voimme paremmin ohjata toimintaa. Ja siksi pyytäisinkin, että saataisiin tähän liittyvät <clears throat> asiakirjat ja että ne asettaisiin meidän käyttöömme. Ja sitten vielä lopuksi. Kaikkien menojen osalta meidän mielestämme täytyy myös aina tutkia sitä, onko läheisyysperiaatteen perusajatus – joka on sellainen, jota kaikki puolueet vaalitaistelun aikana pitävät erityisesti esillä. Noudatetaanko sitä, tätä periaatetta todella? On ohjelmia, jotka välttämättä kansallisvaltioiden kannalta katsottuna, jos ne itse joutuisivat rahoittamaan nämä hankkeet, olisi sellaisia ohjelmia, jotka pannaan toimeen. Joten on pohdittava sitä, onko meillä oikeat lähtökohdat. Esimerkiksi meillä oikeutetusti on yksimielisyys siitä, että haluamme vahvistaa investointia budjetissa. Voidaan kuitenkin kysyä, mitä nämä ovat nämä investoinnit. Mehän tiedämme kaikki, että on olemassa tällainen abstrakti käsite, joka kuitenkaan ei selvitä sitä, onko investointi järkevä. Ja Saksassa meillä on esimerkkejä, jos esimerkiksi ajattelen Berliinin lentoasemaa, epäilen, nouseeko tuolta kentältä koskaan ainoakaan lentokonetta – joten meidän täytyisi työskennellä siihen suuntaan, että investointien käsitettä tutkitaan, katsotaan sitä, voidaanko sen kautta saavuttaa lisäarvoa kansalaisille. Merci, Monsieur Torvalds. Kiitoksia sitten Turval. Thank you, Chair. I would like to start with... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain aloittaa kommentoimalla ja esittelijän yleisesitystä. Tämä on varmaankin se linja, jota löytyy myöskin todellinen yhteenrintama täällä parlamentissa. Ja tietenkin tällä hetkellä neuvosto on vähentänyt paksu määrä, määrä enemmän kuin odotimme. Nyt meidän pitää ottaa nyt huomioon meidän velvollisuutemme vakavasti, joten mietin tässä muutaman minuutin politiikan realiteetteja. Yleensä poliitikot lupaavat enemmän kuin pitää, ja sitten syytämme tästä jotain muuta aina. Ja totta kai tämä johtaa siihen, että sitoumuksesta ei pidä kiinni. Ja tässä meidän pitäisi olla varovaisempia. Ja koliko toinen puoli on sitten taas neuvoston asenne. Ei, että kirjoitettu tietenkin kansainväliset projektit, jotka on eurooppalaiset tavoitteet ehkä unohtuvat taka-alalle – ja ehkä me sitten tiedä myöskin matematiikan säännöistä tarkkaan, ja tämä johtaa siihen, että budjetti on epätasapainossa. Joten parametri pitää ottaa tiukempi kanta niin budjetin otsakkeisiin, jotka ovat mielestäni strategisesti merkittäviä. Ja samalla meidän pitää myöskin olla tiukempia näiden liikojen lupausten suhteen, joilla annetaan maksumäärärahoja. Joten nyt parlamentti pitää ottaa vastuu yhteisön budjetista. Ja meidän pitää ottaa huomioon se, että ei saa olla aina maksamattomia laskuja EUlla, kuten EU mainitsi, vaatii myöskin jäsenvaltioita, kuten kollega Fernandes täällä mainitsi. Tämä tarkoittaa että toisaalta, että meidän pitää myöskin ehkä luopua jostain lempilapsistamme budjetissa, mutta myöskin budjetinkin pitäisi myöskin luopua itsepäisyydestään samalla yksi a ja neljä otsakkeesta leikataan kentän neuvostossa. Nämä ovatkin meille tärkeitä ja ovat aina olleet meidän prioriteettialojamme. Otsakkeessa 1, 2, a, tässä paljon kasvu-potentiaalia, työllisyyttä, tutkimusta, kehitystä ja pk-yritykset, innovaatiot ovat tässä mukana. Koska pelkästään työllisyysaloitet yksin eivät riitä, vaan, vaan yhdessä ne muiden kanssa ne voivat auttaa, pitää antaa PK-yrityksille mahdollisuuksille olla innovatiivisia ja luoda työpaikkoja ja uusia mahdollisuuksia. En mene nyt tämän arvoketjun logistiikkaan sen enempää, mutta oikeastaan teollisuuspolitiikan toiminnan, toiminnassa on puutteita. Tämä on se ongelma. Meillä on myöskin Länsi-Afrikassa Ebola kuuma, kuuma ja, se, ja Ukrainan tilannekaan ei helpota tilannetta. Ja myöskin Venäjän ja Putinin ongelmat. Tiedämme, että nämä ovat olemassa ja ovat menossa myöskin väärään suuntaan. Ja Ukrainan ongelmat ovat myöskin vakavia. Ja tähän meidän pitäisi myöskin pystyä vastaamaan viisaalla tavalla. Tiedän, että pelkästään tarvitsee rahaa. ei pelkästään ensimmäinen lisätalousarvio riitä tähän, vaan pitää myöskin muitakin hyväksyä. Ja toivottavasti neuvosto hyväksyy nämä, ettei meillä suurta draamaa synny, kun Toska operan loppuvaiheessa syntyy, että voidaan saada tämä asia vihdoin kierkevätällä hoidettua. Kiitoksia. Merci. Monsieur Tong. Kiitoksia sitten edustaja Tong. Sama, yeah. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää selkeästä työasiakirjasta, jossa hyvin selostetaan, missä ongelmat ovat. Selkeästi viitataan jo epäjohdonmukaisiin kantoihin, joita neuvostossa on. Tämä on tärkeää ajatellen neuvotteluja, jotka alkavat pian. Suunta, joka työasiakirjassa osoitetaan, on minusta erinomainen. Minä itse olen uusi parlamentin jäsen ja olen yllättynyt siitä, miten epäjohdonmukaisia ovat kannat neuvostossa. Ja kysyisinkin tässä yhteydessä, että jos tämä kaikki on nyt näin, niin tullaanko tämä ensi vuonna kokemaan aivan samalla tavoin? Minä tällä hetkellä vielä pyrin löytämään jotain keinoa päästä ulos tästä noidankehästä niin, että saataisiin aikaan edistysaskelia. Sillä neuvotteluihin tavoitteenahan täytyy olla aina se, että päästään ulos tästä umpikujasta. Ja neuvosto esimerkiksi, sen täytyy myöskin ottaa huomioon toimintansa budjettipoliittiset seuraukset. Otsakkeet eivät ole aina niin tietoa meille antavia. Esimerkiksi on investointeja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä, esimerkiksi hankkeet, jotka liittyvät nuorisotyöttömyyteen tai tutkimushankkeet. Tutkimus on taloudellisesti ja sosiaalisesti katsottuna tärkeää. Tutkimus on tärkeää ajatella myöskin lastemme tulevaisuutta, mutta investointien osalta aina pistää silmään, että kansalliset ja eurooppalaiset hankkeet eivät ole hyvin yhteensovitettuja. Pitää todellakin pohtia tarkkaan, mitkä osat ovat todella rajat ylittäviä ja me pitää parlamenttina pohtia sitä, missä me haluamme nähdä prioriteetteja. Madame Nirjada. Kiitoksia sitten edustaja Nirjanda. Um, I'd also like to commend the rapporteur and support her approach regarding... Minä olisin myöskin kiittää esittelijästä pilottihankkeiden mm lähestymistavasta. Tämä on hyvin rakentava. Kyllä sitoumuksesta pitää pitää kiinni. Ja myöskin, myöskin muillakaan aloilla ei hyväksytä näitä vajeita. Jos täällä tähänkin investointiin sitoumus, ja sitten taas pyritään siihen, että säästettäisiin tavallaan, mutta kuitenkin, kuitenkin talous tarvitsee investointeja. Niin kyllä näistä sitoumuksista pitää pitää kiinni. Tämä on meidän päälinjamme koska me lupasimme esteille, että me taistelemme säästötoimipisteen vastaan ja haluamme, että talous kasvaa ainakin äärialueilla Euroopassa. Ja haluaisin sitten vielä aikaisempiin kommentteihin kommentoida. Henkilökunnan vähentäminen. Ja kun minä olen iirin kielen puhuja, kun iirin kieli on virallinen kieli täällä EU-ssa, niin silti en vieläkään saa mitään tulkkausta täysistunnoissa tälle kielelle, joten tämä on minusta tärkeä asia jotenkin tarvittaisiin lähinnä lisäystä henkilökuntaan. Tässä minun kommenttini. Kiitoksia. Merci, madame. Monsieur Vugan. Kiitoksia sitten edustaja Vugan. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä valiokunta puhuu paljon sitoumuksista ja ne ovat totta kai tärkeitä, mutta todella tärkeä kysymys neuvoston kannalta on maksumäärärahat. Viimeisten vuosien on ollut selvää, että neuvosto ei halua maksumäärärahoja, jotka vastaavat sitoumukseen ensi vuoden osalta. Neuvosto on todennut, että, että budjetti kasvaisi 3,3 prosenttia, joten sen mielestä pitäisi maksaa 3,3 prosenttia lisää EU-budjettiin. Me käytämme tietysti toisenlaista perustaa toisenlaisia laskelmia myöskin korjaavien listavalvoreiden vuoksi. Me tiedämme, että on ongelmia maksumäärärahoihin niin tiedämme, että viime vuoden lopulla komissio totesi, että 23 miljardin euron maksut olivat suorittamatta. Ja neuvosto kuitenkaan ole kuunnellut tätä valiokuntaa, kun olemme kiinnittäneet huomiota näihin ongelmiin, eikä ole kuunnellut komissiota, kun komissio on puhunut ongelmista, jotka ovat liittyneet tähän maksujen ruuhkautumiseen. Joten me tarvitsemme todistusaineistoa, esimerkkejä hankkeista, yrityksistä, yliopistoista, paikallisista viranomaisista, järjestöistä, jotka kärsivät siksi, että tapahtuu viivästyksiä maksuissa. Tätä tarvitaan. Ja jos neuvosto ja jäsenvaltiot eivät kuuntele tätä valiokuntaa, kun me puhumme ongelmista siksi, että on puutteita maksumäärärahoissa, ehkä ne kuuntelevat ja hyväksyvät painostuksen, jos erilaiset organisaatiot ja yritykset kohdistavat sen niihin ja tarvittaisiin todellista todistanistoa ongelmista, joita syntyy näistä maksujen viivästymisistä. Merci. Kiitoksia edustaja Vogan, sitten Negresku. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor, pentru... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle siitä, että hän näin täsmällisesti yksityiskohtaisesti kertoi tilanteesta. Talousarviosta puuttuu selkeät objektiivinen tavoitteet ja strategia kutakin otsaketta ja budjettikohtaa varten. Selkeästi ei ole tunnustettu kunkin kohdan tavoitteita. Olemme saaneet kymmeniä kertomuksia virastoilta, mutta Näiden hienojen julkaisujen lisäksi emme tiedä, millä, ovatko varat olleet riittäviä tai riittämättömiä ja missä määrin virastossa on kulutettu niihin kohdennetut määrät. Nyt me äänestämme vuonna 2015 talousarviosta tietämättä komission jäsenten ajatuksista ja strategioista mitään. Meillä on tällä hetkellä komissio ilman mitään poliittista valtaa. Sitten meillä on nämä neuvoston ja komission sopimukset ilman mitään yhteyttä todellisuuteen. Sieltä tullaan vaan neuvostosta pudankynän kynän kanssa leikkaamaan kustannuksia ajattelematta seurauksia. Sitten pitää hankkeesta olen ottanut A-merkinnän maaseutu alueen terveyshenkilöstöä varten. Sitten kolme, joilla on B-kirja ja, ja muita C-kirjoja ja toisia, joista ei ole vielä arvioitu. Mielestäni täällä on aika tam- samantapaisia hankkeita. Kuitenkin ne luokitukset ovat erilaisia, joten ihmettelen, miten nämä hankkeet oikein arvioidaan. Kyllä meillä pitäisi olla selkeät kriteerit näitä pilottihankkeita varten ja niiden arviointia varten. Esimerkiksi olisi sop- sovittava näistä A-luokinnan saaneista ja sen jälkeen muista. Sitten olisi otettava huomioon esimerkiksi ne pilottihankkeet, jotka hyväksyttiin parlamentin jäsenten enemmistöllä ja valiokuntien enemmistöllä ja nämä saisivat sitten prioriteettisen kohtelun. Merci. Madame Kiitoksia sitten eh, edustaja Holmeyer. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin pari kommenttia komission talousarvioon. Eli onko tämä sama menettely kuin aikaisemminkin jo neljän viiden vuoden ajan ollut tässä käytössä. Eli meillä on enemmän sitoumuksia kuin määrärahoja. Tämä on jo vuosikausia ollut näkyvissä ongelmana. Mutta se aina sitten lakaistaan maton alle vuosi vuodelta, eikä sitä muuteta johdo, johdonmukaisesti. Tämä näkyy myös sitten monivuotisissa rahoituskehyksissä, että meillä on enemmän maksuja sielläkin. En tiedä, onko järkevää loppujen lopuksi. Tätä epäilen. Ja tämä sisältää sitä, sen, että että sitten talousarviossa on projekteja, jotka kaikki tulee toimimaan kunnolla. Jos tälleen, tällä tavoin suunnitellaan budjettia jatkuvasti, niin kyllä minä vähän epäilen tätä. Ei tämä ole kyllä talousarvion arvoinen toimintatapa. Kyllä haluaisin suunnitella jotain, joka haluaisin toimivan, ja haluaisin myöskin käyttää varat sitä varten. Tämä on oikea talousarviotoiminta. Ja sitten toinen asia. Nämä maksumatta jäävät maksut. Nyt ollaan nyt 24 miljardissa. Edellisistä talousarvioista jäädyt maksut, jotka sitten kaventavat äh, seuraavaa talousarviota, nämä kasvavat vuosittain. Ja tämä on ilmiö, jota todellakin pitäisi katsoa tulevaisuudessa. Ja pitäisi tarkistaa oikeusperusta tälle. Ovatko ne oikeusperustat, meillä on tällä hetkellä käytössä niin sallivatko he ylipäätänsä neuvoston tällaisen toiminnan? Eihän neuvostolla ole oikeutta ensin antaa tällaisia äh, laskun toimituksia ja sitten ne maksa niitä kuitenkaan. Eikä aina oikeutta tehdä velkaa. Eikä meillä ole myöskään oikeutta lykätä maksujen maksuja. Joten kollega on oikeassa täällä, kun hän totesi, että me olemme sit velvoittaneet kunnat maksamaan 30 päivän kuluessa laskut. Ja olisi kyllä kiva kuulla, minkälaisia perusteluja neuvostolla on, etteivät he maksa. He voisivat samat syyt olla täällä sitten käytössä, kun on kunnillakin jotka eivät maksa maksujaan yrityksille. Kyllä tämä johtaa siihen, että me tulemme olemaan lähivuosina enemmän ongelmia, jos me tartu tähän ongelmaan nyt. Tämän halusin todeta. Ja sitten minun häiritsee se myöskin tutkimusvaroista aina leikataan. Jos me nyt puhumme tulevaisuuden mahdollisuuksien, mahdollisuuksien puolesta, niin ei pidä ottaa kyllä varoja tutkimuksesta pois, sillä ilman tutkimusta on aika vähän talouden toiminnan tulevaisuutta näkyvissä eikä kilpailukykykään tästä parane Ma, muita maanosia, muihin manosien nähden. Ja tämä oikeastaan johtaa sitten, että työpaikka menetetään ja kilpailukykyä menetetään, ja tämä johtaa meidät sitten talousvaikeuksiin. Pari kommenttia vielä parlamentin talousarvioon. Vaikka me olemme oikeastaan aika pieni talousarvio verrattuna muihin, kuitenkin tämäkin pitää katsoa, koska tästäkin pitää päättää. Parlamenttiin talousarviossa tulemme lähiviikkoina. Okay. Me toisella kierroksella palaamme vielä näihin muihin yksittäisiin budjetteihin. Niin sitten vielä pilottihankkeisiin yksi kommentti. Pilottihankkeet, ihan rehellisesti sanottuna, niin sanotut A-luokan hankkeet, ne pitäisi pitää mukana kuitenkin olen sitä mieltä, että komission luokitus on vähän epäilyttävä, ihan näin rehellisesti sanottuna. En tiedä, jos näyttää siltä, että jos komissio on auttanut hankkeen luomisessa, niin silloin saa A-luokituksia, jos ei ole auttanut siinä, se on B- tai C-luokitus. Minusta meidän pitäisi täällä myöskin keskenämme puhua siitä, mitkä ovat meidän prioriteettimme, ja sitten mietimme sitä, miten voisimme ehkä kiertää komission ehdotukset, koska minua tällä hetkellä kyllä häiritsee se, että, että jostakin valiokunnasta tulee hyviä kiertuksia pilottihankkeisiin, jotka ovat hyvin valmisteltuja, jotka sitten vain hylätään, koska komissio ei ollut mukana tässä valmistelmassa. Ja, ja sitten te, jos tämä idea tuleekin komissiolta, niin taas tilanne on ihan toinen. Eli kyllä meidän pitäisi olla vähän tietoisempia omien projektien laadusta. Kiitoksia edustaja Delano. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani onnitella esittelijä erittäin hyvästä työstä. Monissa asioissa on aivan oikein päästy eteenpäin, mutta toisaalta haluan sanoa, että täällä parlamentissa ei voida teeskennellä niin kuin mitään ei olisi tapahtunut 2014 toukokuun jälkeen. Meillä on nyt uusi parlamentti, uusi komissio on tulossa ja aivan suoraan sanottuna uskon, että tarvitsemme nyt uuden suunnan Euroopalle. Niin että, tai ainakin toivon niin, että pääsisimme tästä kriisistä ja säästöistä eroon vaalikampanjan ansiosta pääsimme yhteyteen kansalaisten kanssa ja kansalaiset kertoivat meille ja pohtivat tätä Euroopan roolia ja kykyä toimia kansalaisten puolesta. Minun mielestäni meidän olisi nyt ainoana yleisillä vaaleilla valittuna elimenä kuunneltava kansalaisten ääntä kaikissa maissa – olen vielä erään alueen johdossa jonkun aikaa ja tiedän, kuinka tärkeitä rakennerahastot ovat kentällä Euroopan unionilla on näiden rakennerahastojen kautta vipuvaikutusta alueilla ja olen yhtä mieltä kollegan kanssa siitä, että, joka, että mikäli alueet sitoutuvat tiettyjen töiden rahoitukseen, mutta sitten ne eivät pystykään näitä urakoita rahoittamaan, kun Eurooppa ei mm, suorita maksujaan, niin kyllä tässä on ongelmia. Oma alueeni on joutunut maksamaan etumaksuja, loppu käyttäjälle budjetin paikkaamiseksi, mutta eihän meidän alueena pitäisi minä pankkirina toimina toimia, vaan kyllä meidän pitäisi näihin talousarvojen ja tilinpidon perusasioihin palata. Mielestäni tarvitaan tiettyjä yhteisiä hankkeita niin, että merkittävien nousevien valtojen rinnalla voimme oma identiteettiä vahvistaa ja tarkoittaa tässä tutkimusta, innovaatiota ja myös materiaaleja. Mikäli emme tee omaa osuuttamme tällä alalla, jäämme merkittävästi jälkeen verrattuna muihin maihin, jo vallalla oleviin tai nouseviin maihin. Todella vahvasti uskon, että, että tästä ei maakohtaisesti päästä eteenpäin. Tätä kriisiä ei voida ratkaista maakohtaisesti, vaan ainoastaan Euroopan unionin tasolta on ratkaisut löydettävä, kun toimitaan yhtenä rintamana. Euroopan parlamentti on kyllä oman osuutensa tehnyt valittuna eliminen. Sen on puhuttava kuuluvalla äänellä ja tuen kyllä esittelijä. Hän on ottanut oikein voimakkaasti kantaa tässä asiassa, niin kuin muissakin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että joskus on noustava vastarintaa neuvoston suhteen ja sanottava, että nyt riittää. Kansalaiset odottavat Euroopalta muuta. Euroopan kansalaiset katsovat meitä, mutta myös muu maailma katsoo meitä ja odottaa, mitä Eurooppa tekee tiettyissä asioissa. Niin kuin tänä päivänä rauha, Ukraina, Lähi-Itä, humanitaarinen apu ovat tärkeitä teemoja. Kyllä Euroopan unionin on saatava käyttöön riittävät välineet voidakseen toimia. Venäjän rajojen sulkeminen maatalous- ja elintarviketuotteilta kyllä antaa ajattelun aihetta. Venäläiset eivät halua tuotteita. Me on totta, että tässä yhteydessä tilanne on aika vakava. Mutta kun tässä humanitaarisesta avusta puhutaan, niin on siellä ehkä hyvä, että tuottaamme, tuotteemme suunnattaisiin tuonne humanitaariselle puolelle. Tietenkin siitä tulee kustannuksia. Mutta uskon, että se on Euroopan velvollisuus ja kunniatehtävä vastata tuon alan huoliin. Kiitoksen Viimeinen puhuja, edustaja Olbrecht. Oui, merci, président. Uh, I would just to express some, uh, some Kiitoksia. Vain pari kommenttia näin aluksi. Meillä on oikeastaan kaksoiskeskustelu tässä, kun aina puhutaan tästä vuosittaisesta talousarvosta. Toisaalta te- tekninen, tekninen keskustelu on se, että meillä on sitoumuksia, me olemme avanneet laatikon ja olemme myöskin pyytäneet toimijoita aloittamaan hankkeet ja sitten meillä ei ole varoja maksaa näitä tämä on se tekninen kysymys. Mitä pitää sitten tehdä, jos tällainen tilanne on, että ei ole varoja maksaa? Tämä on myöskin alueviranomaisille tärkeä asia. Kaikki tietävät, että meillä ei ole varoja tarpeeksi tähän. Poliittinen vaikutelma on se, että joku suunnitteli tämän ja toivoi, että tämä ei toimisi. Että suunnittelemme satoja juttuja, mutta sitten me tee niitä. Ja ettei se tämä toimi, tämä ehdotus ja että ovat tehottomia ja eivät aloita hankkeita. No, en ole pahalla, mutta tämä on väärä suunnittelutapa, joka saadaan, että eivät toimi. Mutta nämähän toimivat ja tehokkuus on korkeammalla tasolla kuin ajattelimme. Ja meillä on enemmän vaatimuksia, niin pitäisi maksaa. Ja nyt joka vuosittain olemme siirtäneet ongelman seuraavan vuoteen ja toivomme, että joku päivä ratkaisemme sen. Mutta poliittinen kysymys on toinen. Vaikka tässä ei ole mikään pelkästään tekninen kysymys kyseessä, vaan kyseessä myöskin Euroopan unionista. Olen samaa mieltä ECRn kanssa, että euroskeptikkien kanta on oikea, että joko leikataan sitoumuksia tai maksuja. Mutta, mutta me olemme euron puolesta, me emme ole samaa mieltä teidän kanssanne. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa ja tarvitsemme pienempää budjettia vähemmälle Euroopalle. No, tämä on siis poliittinen kysymys taas. Tästä tulemme keskustelemaan ja löydämme järkevän ratkaisun kyllä tähän, mutta ongelma on se, että neuvosto, älkää siis unohtako, että 2020 strategia tehtiin Euro, Euroopan, neuvostossa, Euroopan neuvostossa eikä täällä parlamentissa. Ja sitten ei kukaan miettinyt, paljon se maksaisi. Meillä oli alustavat maksut tai kulut tähän, mutta tosiaan, että ei, ei, meillä ei rahat riitä tähän. Mutta neuvosto vaan päätti tästä näin. Ja ongelma on nyt se, että kaikki Euroopan puolesta tai vasta maat päättävät tästä, mutta missä nyt varat ovat sitten? Missä ovat rahat, joilla saadaan nämä tavoitteet saavutettua? Haluammeko sitten leikata tavoitteita haluanko leikata Euroopan unionia? Meidän vastauksemme on ei. Teidän vastauksemme on kyllä. Mutta tämä ei ole tekninen ongelma enää. Tämä on poliittinen ongelma. Eikä ole sattumalta sen N plus 3 ja että meillä on näitä varaumia, että siirretään aina sitten aina eteenpäin näitä 21, 22, 23 näitä ongelmia. Toivottavasti joku tekisi tämän sitten lopuksi. Ja no, kun puhutaan täällä teknisistä asioista, niin älkää unohtakaa, että tässä puhutaan myöskin monivuotisesta rahoituskehyksestä ja Euroopan unionin yleiskäsityksestä. No, tämähän on hyvä uutinen itse asiassa. Mm, aikaisemmissa monivuotisissa rahoituskehyksissä valmistelu hoidettiin niin, että sitoumusten ja maksujen välillä oli ero lähtökohtana oli se, että tietyt sitoumukset eivät tule toteutumaan, koska, koska hankkeita ei saadakaan sitten toteutettua. Tänä päivänä hyvä uutinen koskee sitä, että hankkeet toteutuvat. Ehkäpä tästä on vedettävä jotakin opetuksia. Ja olisi toimittava niin, että vähän tiukemmin sitoumukset ja maksut vastaisivat toisiaan. Politiikassa on taipumusta toimia optimistisesti. Muussa tapauksessa ei politiikkaan edes lähdetäkään, mutta kyllä tässä jotakin suhteellisuutta pitää olla. Ehkä komissio voisi rauhoittaa meitä näistä määräajoista, kun sitoumuksia tehdään, niin kuinka operaatiot siitä alkavat kehittyä. Eihän voi käydä niin, että, että EUn imago tarveltyy, kun vuodesta toiseen maksamattomat määrät vaan kasvavat, eikä EU pidä kiinni velvoitteistaan. Mutta ennen kuin annan puheenvuoron Viinalle, niin edustaja Salvin haluaa puhua. Olkaa hyvä. Sì, avevo richiesto l'intervento prima, probabilmente... Kiitoksia, pyysin tässä jo aikaisemmin puheenvuoroa, mutta tekevä kyllä ei huomattu sitä. Pyydin nyt puhumaan aika lyhyesti, koska täällä on jo paljon puhuttu asiasta. Kiitokset esittelijälle hyvin laajasta esityksestä. Näin, jos ajatellaan näin yleisesti neuvoston kantaa, niin voidaan tietenkin ymmärtää sitä ehkä. Siis tässä tilanteessa, kun Eurooppa pyytää jäsenvaltioita budjettikuria ja leikkauksia ja rationalisointia budjetin suhteen, niin on oikea, että olisi unioni ja unionin budjetti menee samaan suuntaan. Mutta sitten kun miettää sitä erityisesti neuvoston tekemää työtä ja neuvoston ehdotusta, Tästä huomataan tässä monia epäjohdonmukaisuuksia. Ja tässä tulee esille myöskin se, että täällä on erottu lineaarisia leikkauksia ilman, että ajatellaan sen leikkauksen vaikutuksia, joita sillä voi olla Euroopan talousarvion prioriteettialueisiin. Meidän pitäisi rationalisoida resursseja, mutta on myöskin tarpeen, että budjet parlamentti keskittyisi niihin prioriteettialueihin, joita on parlamenttikin esittänyt uudella vaalikaudellaan. Ja myöskin komission puheenjohtajan suulla, joka juuri valittiin. Ja mitä jäsenvaltiotkin ovat todenneet. Eli EUn budjetin pitäisi keskittyä työpaikkojen luomiseen ja työttömyyden, nuorisotyöttömyyden eh, vastaiseen taisteluun ja pk-yritysten tukemiseen ja teollisuuden, teollisuuspolitiikan ja tutkimuksen tukemiseen. Kuten täällä muutkin totesivat, tutkimus on tärkeä osa kasvua. Ilman tutkimusta ei ole kasvua, ei ole edistystä. Mitä tulee sitten maksumäärämähän leikkaukseen, niin tämä tilanne on todellakin hyvin ikävä tässä tilanteessa, tapa, jolla neuvosto käsittelee ongelmaa, on kylläkin hämmentävä. Ehkä eivät ymmärrä tämän vaikutusta, että mikä vaikutus sitten on sillä, jos ei noudateta maksuja. Ja niin tuhansia yrityksiä menee konkurssiin. Myöskin minun maassani Italiassa tämä on hyvin vakava ongelma yritykset eivät mennä konkurssiin sen takia, että he ovat liikaa velkaisia tai että he eivät huonoja tuotteita, vaan että heidän tuotteistaan tai palveluistaan maksetaan niin myöhään. Tämä ei ole hyväksyttävissä. Meidän pitäisi vähentää tätä valtavaa aukkoa, joka on tällä hetkellä sitoumusten ja maksujen välillä. Joten parlamentin ja neuvoston pitää toki olla tiukkoja tässä ongelmassa – ja sen ratkaisun suhteen. Pitäisi näyttää myöskin neuvostolle, mitä vaikutuksia näillä päätöksillä on Euroopan talouteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Rova Kalvino komissiosta. Haluaisin pyytää lyhyttä puheenvuoroa, koska meillä on aika tiivis esityslista tänään. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää joitakin yleisiä huomioita koskien sitä, mistä olemme tänään keskustelleet ja sen jälkeen palaan näihin ralleihin eli maksamattomiin määriin, jotka itsekin mainitsette. Ensinnäkin komissio on yhtä mieltä esittelijän huolesta koskien neuvoston hyvin rajoittavasta vastaan 2015 talousarviokäsittelyssä. No, olemme yhtä mieltä täysin näistä huomioista, joita täällä on esitetty koskien ristiriitaista lähestymistapaa politiikan sanojen ja toimien välillä. Teoriassa haluamme antaa prioriteetin niille aloitteille, jotka lisäävät kasvua ja työpaikojen lisäämistä, mutta käytännössä kun neuvoston kantaa luetaan, niin näyttää siltä, että otsakesta 1a on tullutkin negatiivinen prioriteetti, joten voimme olla vain yhtä mieltä näistä huolista, joita tänään täällä on ilmaistu. Toinen huomioni haluaisin korostaa ja lisätä vielä lisätietoja parlamentin jäsenten huomioihin koskien sitä, että meillä on velvoite hoitaa maksut sitoumuksia vastaavasti. Nämä ovat vanhoja sitoumuksia, jotka neuvosto ja parlamentti ja Euroopan toimielimet ovat vahvistaneet. Sopimus on avoin ja on aivan selkeä artiklassa 323. Siinä todetaan, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio varmistavat sen, että on saatavissa riittävät rahoitusvarat, jotta se voi, EU voi selvitä kolmansiin maihin kohdistuvista valvotteista, joten perussopimuksen tästä artiklasta on pidettävä kiinni kolmen toimielimen taholta. Sitten on myös tärkeää korostaa, että tässä puhumme aikaisemmista sitoumuksista. Yksi teistä korosti sitä, että keskustelu ei ole mikään tekninen keskustelu, sitoumusten ja maksujen epätasapainosta, että pitäisi sitoumuksia vähentää. Tämähän ei ole keskustelu, koska meillä on vanhoja aikaisempia sitoumuksia, jotka on maksettava, emmekä, emmekä nyt puhu sitoumuksista, jotka koskevat ohjelmia. Jos, jos me emme siis toteuta näitä maksuja, niin sitten mitään politiikkaa ei voida toteuttaa emme, mehän puhumme siitä, että haluammeko toteuttaa sovitusta politiikasta vai eikö. Ei tämä ole mikään tekninen sopeutus eikä mikään lukujen liittyvä aukko, joka on paikattava. Sitten kolmas asia. On hyvä muistaa, että joka kerta kun on realistisia marginaaleja budjetissa, meille tulee lisätalousarviota. Tämä on hyvä esimerkki. Viime vuonna oli vielä dramaattisempi tilanne. Mikäli meillä ei riittävästi resursseja, niin sitten tulee lisätalousarvio ehdotuksia ja joka kerta kun niistä keskustellaan, kansalaiset näkevät EUn käsiojossa pyytämässä lisää varoja. Kuitenkin alusta asti on sanottu, että tarvitsimme nämä varat, jotta voidaan pitää kiinni näistä sitoumuksista, joista on sovittu poliittisella tasolla. Sitten rallit, maksamattomat määrät ja muutamat kysymykset, joita täällä on otettu esille. Kaksi kolmasosaa ralleista liittyy kohesiopolitiikkaan ja nämä ovat laskeja, jotka johtuvat eli ohjelmien toteuttamisesta jäsenvaltioissa. On siis aika vaikeaa ennustaa yksityiskohtaisesti, kuinka nämä laskut tulevat sisään, koska se liittyy ohjelmien toteuttamiseen. Se, että rallit lisääntyvät, tämä on luonnollista, jos ajatellaan sitä, että sitoumuksien määrä on jatkuvasti lisääntynyt vuoteen 2013 asti jatkuvalla tavalla. Mutta niin kuin olemme jatkuvasti todenneet, Tämä aukko voidaan kyllä hallinnoida, mikäli pidetään täysin kiinni monivuotisesta rahoituskehyksestä ja jos käytämme kaikki joustavuusmarginaalit, jotka ovat mukana uudessa MFFssä. Tästä syystä komissio vahvasti puolustaa sitä, että meidän ei pitäisi jättää maksuihin marginaalia vuonna 2015. Siksi ehditämme 2015 talousarvioesitystä, jossa sataprosenttisesti käytetään maksumäärärahojen marginaalit. Sitten pilottihankkeista aivan lyhyesti. Olemme oikein iloisia tehdä yhteistyötä teidän kanssa. Olen hieman yllättynyt jostakin kommenteista koskien komission kantaa, mistä en ole ollenkaan yhtä mieltä. Olemme tehneet erittäin yhteis- hyvässä yhteistyössä työtä parlamentin kanssa ja haluaisimme varmistaa sen, että varainhoitoasetusta toteutetaan kunnolla ja ohjelmat toteutetaan hyvin tiukoissa budjettiolosuhteissa, joista esittelikin täällä tänään puhui. Yksi esimerkki. Haluaisin antaa esimerkin siitä, millä tavalla mm, mm, epäkoherenttius vaikuttaa maksujen suhteen, niin monet teistä mainitsivat tämän yksi a otsakkeen ja otsakkeen neljä ristiriidat, kun katsotaan yksityiskohtaisesti neuvoston kantaa. Tutkimus on hyvä esimerkki, monet teistä mainitsivat sen. Siellä on vähennetty puiteohjelma seitsemän budjettikohtia, eli tietoisesti on tehty päätös siitä, että joitakin laskuja ei makseta ja maksu viivästyskorot sitten siirrytään, seura- siirrytään seuraavaan talousarvioon. Jos tätä katsotaan yhteen, yksityiskohtaisesti, niin tässä seura- selkeästi tulee kustannuksia vanhoista velvoitteista. Ja sitten otsake neljä, siinä todellakin on tarpeita liittyen näihin naapuruston kriiseihin ja kulut ovat selvästikin menos, kasvussa, kuitenkin määrä ai, rahat laskussa. Tässä siis kaksi esimerkkiä aloilta, joilla, joissa on selkeä ristiriita kannassa. Kiitoksia. Monsieur euh, Etchenique avait souhaité intervenir. Edustaja Etchenique halusi käyttää puheenvuoron. Je vous donne la parole. Muchas gracias, señor presidente. Olkaa. Uh, mis conocimientos... Kiitoksia puheenjohtaja Minun tuntemukseni Euroopan talousarviosta on vasta vähän alustavaa, mutta jonkinlaisia yleisiä linjoja jo hahmotan. Ensinnäkin on tällainen kaksinaismoraali, jonka mukaan Troika kiristää ongelmissa olevia maita niin, että ne se maksaisivat velkansa suojellakseen kansan, kansu vaikuttaa oikein tyytyväisiltä, tyytyväisiltä siitä, että sen omat velat vain nousevat vuosi vuodelta. Eli meillä on tällainen tällainen hyviksten ja pahisten peli. Komissio tai neuvosto leikkaa äh, vuoden 2015 budjettia verrattuna MFFään. Tai siis komissio leikkasi ensin, sitten neuvosto tulee ja leikkaa vielä puoli miljardia lisää ja loppunäytöksestä, no loppunäytöksessä te olette hyvin närkästyneitä täällä mutta vain koskien tätä toista osaa. Toivon, että koko tämä ihastuttava konsensus koskien sitä, että maksujen pitäisi vastata sitoumuksia, vaikuttaisi niin, että maksut nousisivat eikä tämän kautta ainoastaan leikattaisi määrärahoja. Sosiaalisessa hätätilanteessa, niin kuin nyt tilanne on, tämä olisi oikein osuvaa. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Tämä oli oikein äh, rikas äh, keskustelu ja olimme varsin pitkälle samoilla linjoilla. Meillä on velkaongelma, joka vain pullistuu ja pullistuu. Tämä on aika äh, ikävä, ikävä velka, joka on perussopimuksen hengen vastainen, koska EU on nyt todellakin velkaantumassa. Ratkaisu olisi löydettävä neuvoston kanssa. tulevaisuudessa varmastikin otetaan huomioon jäsenvaltioiden asenne hankkeiden suhteen, kun ne jäsenvaltiot ovat pyytäneet näitä sitoumuksia tiettyyn määrän asti, niin varmaankin olisi tehtävä loppuun merkittävistä marginaaleista monivuotisissa puitteissa, mutta se on kyllä aika ongelma, koska jos seitsemän vuoden ajan ajalle annakoida, mitä voi tapahtua, kun kuitenkin tiedetään, kuinka ailahtelevainen tela, talous on, niin EU pitäisi löytää tapa pysyä suhdanteiden mukana ja toimia välittömästi tilanteiden muutuessa. Luotan kyllä, että esittelijä osaa vetää tämän keskustelun yhteen ja valmistella meille tien neuvoston ja komission kanssa käytäviä arkaluontoisia neuvotteluja varten. Edustaja García Zavala, olkaa hyvä. Gracias por depositar esa confianza, pero... Kiitoksia puheenjohtaja tästä luottamuksesta. Tietenkään tämä ei ole sellainen työ, jonka esittelijänä teen yksin, vaan pyrin tietenkin löytämään yhteistä henkeä parlamentissa. On totta, että olemme varsin pitkälle yhtä mieltä. Monet edustajista analysoivat tilanteen samalla tavalla, mutta ei aivan samalla tavalla koskien sitä, kuinka ongelmat ratkaistaan. Viittaan tässä erityisesti edustaja Olbrechtin puheenvuoron, kun hän sanoi, että emme käsittele samalla tavalla asioita näissä Euroopan mielisissä ryhmissä ja ja mm, Eurooppa eh, skeptisissä ryhmissä emme käsittele näitä talousarviokysymyksiä aivan samalla tavalla. No, talousarviohan on tapa, jolla voidaan heijastella poliittisia kantoja ja ajatuksia siitä, millaisen Euroopan unionin haluamme. Ja ne, jotka olemme eurooppamielisiä, haluammeko me, että tämä on todella tärkeä projekti, jota on vetävä eteenpäin budjettimielessä on paljon parempi työstää yhteisiä hankkeita yhteisellä budjetilla sen sijaan, että meillä olisi kullakin oma budjettimme. Nyt, nyt meillä on talousarvio, jonka kautta haluamme vahvistaa niitä alueita, joilla on todellista lisäarvoa, kun ne tuodaan Euroopan tasolle, koska muussa tapauksessa mitä hyötyä Euroopan budjetista on, jos emme ole sitä jos olemme sitä mieltä, ettei siitä ole lisäarvoa, niin ei tarvita leikkauksia, vaan pitää tehdä loppu koko budjetista. Jos olemme Euroopan mielisiä ja pidämme sitä tärkeänä, niin sitten olisi tietenkin loogista, jos lisäarvo siitä tulee, niin olisi lisättävä budjetti. Ei siksi vaan, että on hauska lisätä budjettia, vaan siksi, että parannamme näitä hankkeita ja Euroopan tulevaisuutta ja tätä kautta loppujen lopuksi säästämme kansalaisten varoja, joten riippuen omasta poliittisesta käsityksestämme koskien Euroopan unionia, meidän kantamme voi vaihdella. Haluaisin kiittää erityisesti komission edustajan puheenvuoroa. Mielestäni hän oli hyvin selkeä, kun hän otti kantaa ja selitti näitä asioita ja antoi tiettyjä tietoja, jotka varmastikin ovat hyvin keskeisiä työssämme. Komission tuki ja tieto tälle parlamentille on tietenkin aivan keskeistä. Että voisimme neuvotella neuvoston kanssa ja että voisimme tietää, mikä tilien tilanne on ja millaisia ongelmia eteemme tulee. On totta, että on puhuttu paljon sitoumusten noudattamisesta. Ei varmaan kukaan ole jättänyt käyttämättä näitä sanoja. Sitoumuksista on pidettävä kiinni mutta on muistettava nämä sitoumukset, jotka on jo tehty, ohjelmat, joita ollaan jo toteuttamista, ja ne on maksettava, koska laskut ovat jo tulleet. Tämä ei ole mikään sitoumus, vaan tämä on tosiasia. Jo hoidetut hommat on maksettava. Täällä monet jäsenet tästä puhuivatkin. Onhan alueita ja kaupunkeja, jotka ovat osallistuneet alueellisiin ohjelmiin ja siellä on alueelta pitänyt maksaa etukäteen, koska koska Euroopan unionista rahat eivät tule. Mutta on myös sitoumuksia, jotka liittyvät monivuotiseen kehykseen ja jotka tulevat aikaisemmalta kaudelta ja niistäkin on pidettävä kiinni. Pidämme tästä rahoituskehyksestä tai emme, enemmän tai vähemmän, niin tilanne on kuitenkin se, että näitä ohjelmia on jo rahoituksellisesti suunniteltu ja meidän on pidettävä niistä kiinni. Euroopan komissio ja Euroopan unionissa toimivat elimet jo tekevät työtä tämän väliaikaisen rahoitussuunnitelman mukaisesti, joten kyllä meidän on nämäkin hoidettava. En usko, että keskustelu koskee sitä, että, että sitoumuksia voidaan vähentää, koska ne, ne on jo hoidettu. Nyt on, nyt on vain maksettava. On aika ihmeellistä. Viime kaudella ei näitä maksuongelmia ollut. Taikka näin, että täällä oli kaksi, kaksi saraketta, sitoumukset ja maksut. Ja Virkamiehet sanoivat minulle, että äläpä huoli noista maksuista. Maksuthan aivan teknisesti johtuvat siitä, mitä on, mitä on toteutettu. Pitää keskittyä vain sitoumuksiin. <laughs> Mutta nyt tästä maksukysymyksestä, kun maksuja ei olekaan hoidettu, onkin tullut keskeinen keskustelu, kun oikeastaan meidän työmme jäsenenä pitäisi keskittyä vain siihen, kuinka voisimme parantaa näitä ohjelmia ja kuinka voisimme vahvistaa tiettyjä investointeja, joita voimme pitää strategisina, tulevaisuuden kannalta. Kuitenkin 90 prosenttia ajasta me valitettavasti kuluu siihen, että pidämme huolta siitä, että maksut maksetaan, eikä tämä kuuluisi meille ollenkaan. Minusta tämä on aivan uskomaton tilanne. Riippumatta sitten siitä, ollaanko täällä enemmän tai vähemmän eurooppamielisiä esittelijänä, minun työni on hakea yhteinen kanta niin, että voisimme sitä puolustaa neuvoston edessä ja saavuttaa mahdollisimman laajan enemmistön niin, että meillä olisi mahdollisimman vahvat neuvotteluasemat. Joten tulevina päivinä näemme sitten, miten tilanne kehittyy ja näen erityisvaliokuntien tarkistuksia ja poliittisten ryhmien tarkistuksia ensi viikolla niitä saan ja sitten koordinaattorin kokouksessa ja epävirallisimmissa tapaamisissa esittelijöiden ja poliittisten ryhmien ja varjoesittelijöiden kanssa yritän sitten muovailla tätä no, yhteistä kantaa. Kiitoksia. Si, madame le rapporteur général. Kiitoksia esittelijä. Aika kuluu. Edustaja Holmeier, haluatteko esitellä kantanne koskien muita pääluokkia? Meillä on aika vähän aikaa. Eh, que je voudrais remercier d'ailleurs les... Haluaisin tässä muuten kiittää tulkkeja, jotka ovat hyväksyneet jatkaa kokousta kello 2040 asti ja näin ollen ehdimme kuulemaan EIPn ja muiden kutsuvirran puheenvuorot koskien hanke lainoja, mikäli joillakin on kysymyksiä koskien näitä investointeja ja sitä, kuinka investointia kasvoja voidaan vielä parantaa. Olkaa hyvä. Rauha Olmeer. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvä puheenjohtajat kollegat. Parlamentin suhteen lyhyesti vasta kahden viikon päästä saamme tämän muutoskirjeen, amending letter, ja tämän jälkeen voidaan vasta puhua parlamentin talousarviosta, koska meistä pitää tässä vaiheessa olla vielä käsillä. Ja toinen asia, puhuimmekin jo komission talousarvion yhteydessä, myöskin muiden osastojen, other sections talousarviosta, meillä on kaksi erityisongelmaa näiden suhteen ei pelkästään neuvosto, vaan myöskin komissiokin on tähän tarttunut, nimittäin äh, yhteisön tuomioistuin. Tuomioistuimella on toinen yleisesittelijä ja tietenkin pitää ne rahoittaa myöskin nämä virat talousarviosta. Ja tämä neuvosto totesi. Ja sitten neuvosto nosti tasoa, mutta ei ottanut huomioon sitä, että että tällä hetkellä tuomistojen ähm, henkilöstön rahoitustaso on 99 prosenttia. Ja jos sitten nostaa tasoa ja eikä ole mitään vapaita virkoja, niin silloin tämä tarkoittaa sitä, että virkoja ei voida vielä täyttää. Eli 48 kuukautta pitää odottaa ennen kuin nämä tapaukset voidaan käsitellä keskimäärin. Ja tämä johtaa kyllä todellakin ongelmiin. Ja tämä saattaa olla myöskin huomattavia talousarvio-ongelmia. Meillä on tällä hetkellä täällä yrityksen kanne unionia kohtaan 13 miljoonaa on kyseessä. Ja tämä kanne on jäänyt tänne tuomioistuimeen vielä kiinni tällä hetkellä. Ja vielä on myöskin neljä suurta muutakin kannetta odotettavissa, jossa on kyseessä miljardit. Tämä tarkoittaa sitä, että kun neuvosto sopii jo siitä, että että tehdään lisää tuomarin virkoja tuomioistuimeen ja vähintään yhdeksän, mutta jo puolitoista vuotta ei pysty sopimaan siitä, että mistä maista nämä kyseiset tuomarit sitten tulisivat. Jos tulee yhdeksän maa, tuomaria, niin 28 maata voi tyydyttää näillä yhdeksällä paikalla, yhdeksällä viralla. Ja nyt tästä on jo kaksi puoli vuotta tapeltu. Tästä ollaan samaa mieltä, että tarvitaan nämä virat, mutta eivät pystyvät sit, pysty sitten sopimaan virkojen jaosta. Tämä on oikeastaan farsi, ja tämä saattaa johtaa sitten rahoituksellisesti huomattaviin vaikutuksiin talousarvioon puitteissa. Tästä syystä haluaisin pyytää valiokuntaa näin omasta puolestani, että odotan tuomioistuimen suhteen neuvoston ehdotuksia ja ja komissioidotuksia ja vedetään ne pois tässä vaiheessa. Koska tällä asialla saattaa olla huomattavia vaikutuksia unionin talousarvion kokonaisuudessa, Sillä jos nämä kyseiset yritykset voittavat juttuunsa, sitten he tekevät kanteen tietenkin tästä ei ole maksamaan sitten tämän jälkeen, joutu maksamaan kulut ja vero, äh, siihen vielä nämä lisäkulut. Ja tämä aiheuttaa kyllä huomattavan rasituksen talousarvioon. Eli kaikissa näissä tapauksissa me menettäisimme. Joten en ymmärrä ollenkaan komission neuvoston toimintatapaa tässä. Kyllä tietenkin oikeusjärjestelmän pitää toimia järkevissä puitteissa ja järkevissä aikarajoissa. Joten tästä syystä erottaisin että valmistelemme tähän liittyen pyyntöjä, että voidaan antaa sitten tuomistuminen tukea ainakin minimitasolla. En nyt puhu tässä ehkä mitä mielellään haluttaisiin, mutta vähänkään minimitaso pitää taata. Sitten Euroopan ulkosuudenhallinto. Tämä on myöskin aika mukava asia. Mistä vaikuttaa siltä, että ulkosuudenhallinto ei oikeastaan olisi ollenkaan käytössä, ainakin näyttää sille neuvoston kanta olevan. En nyt muuten pysty tätä ymmärtämään, minkä takia ulkosuuden hallinto ensin saanut neuvostolta lupauksen, että, voivat ottaa, että neuvosto huolehtii IT-järjestelyistä ja rahoituksesta, mutta sitten seuraavana vuonna päätetty, että ei tehdäkään näin. Annetaan tämä ulkosuudenhallinnon omaan omalle vastuulle ja saavat sitten vanhoja IT-laitteita – joilla sitten voidaan katsoa niitä, mitä vaikka, vaikka YouTubesta, miten Aston ja Viron pääministerit ovat keskustelleet ja miten, miten he viettivät, miten he puhuivat puhelinkeskusteluissaan. Sillä mikään ei ole helpompaa kuin tällaisen vanhan ohjelman murtaminen, joka ulkosuudenhallinnolla tällä hetkellä on. Tällainen keskitason hakkeri kyllä pääsee läpi siitä ohjelmasta. Ja meillä parlamentissa olisi vähän sama tilanne, jos me olisi 1980 tuota tehty turvaohjelma täällä, niin tilanne olisi on sama. Ja tietenkin tähän emme voi tehdä. Kyllä, jos haluamme, että ulkosuhdehallinnolla on tarpeellinen turva, niin pitää antaa myöskin rahoitus tähän. Joten olen vähän sarkistinen, sarkastinen tämän suhteen. Ne vaikuttaa vähän lasten tarhalta oikeastaan. Nämä elämän ongelmat ovat niin kauhean vaikeita oikeastaan. Ja oikeastaan ihan tervettä järkeä käyttäen voitaisiin päästä näistä ympäri. Sitten vielä kaksi muuta asiaa. Alueiden komitea, talous, sosiaalikomitea. Tulemme puuttumaan näihin, kun Amendille on tullut ja katsomme sitten, miten siellä myöskin virkoja tasataan, koska heidän yksikkönsä yhdistyvät meidän yksiköihin ja tällä tavoin saada tehokkuutta lisää. Ja niistä voidaan kahden viikon päästä keskustella lisää. Tää. Ja näin pieniin ilkeisiin huomautuksiin minulla ei mitään muuta lisättävää. Kiitoksia. On aika vaikeaa aloittaa nyt tästä keskustelua, koska meidän olisi vielä käsiteltävä tämä hankejoukko kysymys. Toivon, ettei mitään kiireellisiä kysymyksiä tästä aiheesta nyt olisi. Kiitän edustaja siitä, että hän toi esille tuomioistuimeen liittyvät asiat. Euroopan unionin on sisämarkkina ja sisämarkkinoilla tarvitaan reilua kilpailua jos 46 tai 48 kuukautta tarvitaan siihen, että kilpailusääntöjen rikkomuksia tuomitaan, niin kyllähän tämä on äärimmäisen huolestuttava tilanne. Sehän merkitsee sitä, että mitä tahansa voi tapahtua markkinoilla ja yhteismarkkinat eivät toimi. Tämä voi häiritä merkittävällä tavalla kasvua ja työllisyyttä. Tämä tulee hyvin kalliiksi. Talousarvio mahdollisesti tulevat sakot eivät tulekaan koska tuomiot kestävät niin kauan. Jos voisitte tähän tehdä jonkun aloitteen ja ravistella vähän neuvostoa ja komissiota, niin minä kyllä, kyllä rohkaisen teitä näin toimimaan. La commission veut répondre. Komissio haluaa vastata. C'est scandaleux qu'il faille 48 mois pour onhan aivan skandaalin omaista, että tarvitaan 48 kuukautta kilpailusääntöjen rikkomisen tuomi, suvaitsemiseen. Eivät yhtenäismarkkinat näin toimi. Olen aivan yhtä mieltä teidän kanssanne tästä. With your remarks about the... Olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne näistä viimeisimmistä liittyvät tuomioistuimeen. Mutta aivan lyhyesti haluaisin selittää, että Euroopan komission lähestymistapa ei ole suinkaan ollut se, että rankaistaisiin tai vähennettäisiin ulkosuhdehallinnon tai tuomioistuimen varoja. Päinvastoin olemme ottaneet huomioon It is true that we have tried to apply across... miehen tehtävät tuomioistumessa ja tämä 5 prosenttia henkilöstöä, joka on, tämä leikkaus, joka on kohdistunut kaikkiin toimielimiin. Kuten tiedätte, komissio itse oli esimerkkinä, vähensi huomattavasti henkilöstöresursseja ja myöskin kustannuksia, jotka liittyvät hallintoon. Ja olemme katsoneet, että tämä pitäisi olla mahdollista myöskin muissa toimielimissä, joita maininnut kaksi niistä, jotka osoittavat suurempaa lisäystä kuin muut. Mutta haluaisin korostaa sitä, että komissio ei ota mitenkään rajoittavaa lähestymistapaa, vaan pyrkii olemaan johdonmukainen, mitä tulee kaikkiin toimielimiin. Connaissons cela euh, au plan national. Le rabot, c'est ce qu'il y a de plus Nythän on tilanne se, että kaikkien pitäisi toimi samalla tavalla, mutta se ei saattaa johtaa älyttömiin tilanteisiin. Politiikan tehtävänä on panna tähän järjestystä. No niin, edustaja Holmeier, teidän alustuksenne samalla myös päätti tämän keskustelun tänä aamuna. Jos teille sopii, otamme nyt vastaan kutsuvieraamme jotka kertovat meille hankejoukko lainoista. Entinen esittelijämme Jöran Färm ei enää ole jäsen, joten annan suoraan puheenvuoron komission ja Euroopan investointipankin edustajille. Giorgio Chiarion Cassoni, hän on ECFin pääosaston yksikön päällikkö komissiosta ja hän on vastuussa infrastruktuurin rahoittamisesta. Sitten Nike Janet, Euroopan investointipankin johtajia koskien uusia tuotteita ja erityistransaktioita. Hyvät herrat, olkaa hyvä. Thanks a lot, Mr. President, and uh, thanks for having... Kiitos uh, puheenjohtaja, kiitos siitä, että komissio ja investointipankki on pyydetty esittelemään kuuden kuukauden kertomus, joka liittyy näihin joukko, uh, hankejoukkolainoihin. Minä olen pyrkinyt pyrin nopeasti vetämään yhteenvedon yleisestä poliittisesta kontekstista, siis sen missä nyt ollaan menossa Euroopassa, on unioni on ollut hyvin aktiivinen, pyrkinyt vähentämään rahoituksellista pirstaleisuutta ja pyrkinyt käyttämään rahoituskanavia niin, että oltaisiin päästy tähän todelliseen EU, reaalitalouden alueella, liikkeelle pankkiunionista, mutta on asioita, jotka pitää edelleen hoitaa. Maaliskuussa 2014 me komissio käynnisti pitkän tähtäyksen rahoitukseen liittyy lukuisia toimia. Ja nyt on sellainen tunne, että on oltu hyvin aktiivisia tarjonnan puolella, kysynnän puolella on ongelmia, mutta Juncker on viittanut tähän 300 miljardin investointisuunnitelmaan komissio työstä, työskennellä sen parissa, mutta yksityiskohtia ei ole. Samalla tavoin on esitetty samanlainen vetomus suurempien investointien puolesta G20 ja OECD. Ja en tiedä, onko komissio aktiivisesti mukana näissä ryhmissä. Tässä pääpainopiste on siinä, että että luotaisin uudestaan se, että saisin kimmokkeita investoinnille kahdella sektorille, jossa että markkinat eivät toimi, siis PK-yritykset ja infrastruktuuri. Me siis katsomme tällaisia hankejoukkolainoja tänään ja niissä ennen kaikkea keskitymme infrastruktuurisektoriin. Lyhyesti haluaisin muistuttaa siitä, että kun tämä on uusi parlamentti, mikä on näiden näiden hankkijoukkolainojen takana. Me Euroopassa olemme kohdanneet infrastruktuurin investointitarpeita sektoreilla, jotka liittyvät verkkojen Eurooppaan, eurooppalaisiin verkkoihin, ja näitä on noin yksi. Uh, obviously, uh, member states budget are biljoona, uh, ja tämä merkitsee että tietysti tarvitaan huomattavasti enemmän yksityissektorin taholta näitä rahoituksia. Tässä yhteydessä hankejoukkolaina-aloite luotiin siis heinäkuussa 2012 ennen kaikkea. Kiitos tästä suuresta tuesta, jota suuri parlamentti antoi tässä asiassa, niin että saatiin käynnistymään vuoden 2012 lopulla. Nyt meillä on erinäisiä sopimuksia, jotka on allekirjoitettu vuonna 2013 ja komissio raportoi vuonna 2013 kehityksestä. On tehty keskivälin ulkoinen arviointi, joka saatiin kesällä aikaiseksi ja se on nähtävissä meidän verkkosivultamme. Tämän vuoden, tässä vuodessa lähtien me raportoimme vuosittain hankejoukolainoista ja myöskin muista rahoitusinstrumenteista parlamentille perinpohjaisella raportilla, joka ollaan nyt saatama, saattamassa loppuvuotoonsa. Hankijoukkoloiden osalta ajatus oli tukea pääomamarkkinoiden investointeja infrastruktuuriin, koska pankkien luototus näyttäisi olevan vähäisempää ainakin mitä tulee pitemmän tähtäyksen luottoihin. Tarvittiin siis tukea vakuutusyhtiöille, eläkerahastoille ja muille instituutioille, jotka saattoivat ryhtyä tällaisiin investointeihin. Ja ajattelen nyt näitä varojen ja vastuuden tasapainoa esimerkiksi vakuutusyhtiöiden ja eläkerahastojen osalta, jotka liittyvät nimenomaan siis infrastruktuureihin, on yhä enemmän kasvavaa kiinnostusta näiden investoijien parissa tämän tyyppisiin aloitteisiin. Tähän mennessä olemme katsoneet, mitkä hankejoukkolainojen kysymykset jotka liittyvät eu budjettiin, budjettiin. Sen osalta budjetti EUn osalta on 230 miljoonaa näiden hankkeiden osalta, jotka pitäisi hyväksyä vuoden 2014 loppuvuodessa ja vuoden 2016 mennessä. Voimme nähdä, että hankejoukkolaina ainakin ensimmäisen kahden vuoden aikana tällä nykyohjelmakaudella, joka liittyy verkkojen Eurooppa-kauteen. Sitä on laajentu siis kahdella vuodella, mutta sitten on arviointi, joka toteutetaan vuonna 2015, jonka pohjalta päätetään siitä, jatketaanko tätä vai, ja jos, niin miltä, millä ehdoilla tätä aloitetta jatketaan. Herra Janet käsittelee hiukan yksityiskohtaisemmin eri hankkeita, joita aloitteella tuetaan – Tähän asti kuitenkin tärkeintä on todeta, että tällä budjetin kanssa on voimakas vipuvaikutus. Ja nyt tämä 230 miljoonaa, joka on vedetty tähän hankejoukkolainaan, mm, toimitaan mukaan, mutta on nähtävissä paljon, ajattelen hankepääomakustannuksia, noin yksi miljardi ja, ja 230 miljoonaa siis johtaa jo hyvin suureen vipuvaikutukseen. Tämä ehtyy siitä, millä tavoin näitä hankejoukkolainoja käytetään. Niitä käytetään tiukasti antamaan lisää mukavuutta, luottamusta uusille investoille ostaa näitä joukkolainoja, joita nämä projektiyritykset laskevat liikkeelle. Ja myöskin on budjetti ja EIBn antava rahoitus tapahtuu samalla tavoin. Siis me emme kata sataprosenttisesti tätä, vaan katon vain noin 30 prosenttia on tärkeää todeta, siis vuodesta 2007 lähtien on ollut voimakasta kasvua yksityisissä investoinneissa infrastruktuuriin koska ne laskevat yl- puolella vuodesta 2007 vuoteen 2013. Samoin myöskin yksityisen ja julkisen tahon kumppaneet ovat puolettuneet vuodessa 2007. Ja nyt noin, noin 70 70 miljoonaa tällaista julkisen, yksityisen, tahon, yksityisen julkisen tahon kumppanuutta. Vuoden 2014 on ollut intensiivisempää toimintaa ja korkeampi hanke käyttäminen, joka liittyy näihin hankkeisiin. Totta kai tietysti se, että äh, pankeilla on nyt vaikeuksia ja myöskin stressikokeet ovat asettamassa ongelmia rahoitukselle, mutta tämä on perustavanlaatuisempi kysymys, koska me katsomme, että pankit luotottaisivat enemmän – nykytilanteessa lyhyellä tähtäyksellä, kun me tarvitsemme taas muita investoijia tälle kentälle. Heikkoa Euroopassa on, mikä on tulossa huolimatta siitä, että on yhä enemmän istunnallisia investoijia, joiden ruokailu kasvaa edelleenkin, kysyntä on heikkoa. Hankkeita pitää ole kypsiä, niitä ei ole valmisteltu. Ja on vain muutama sellainen, jotka ovat tulleet markkinoille ja kilpailu on aika tiukkaa joten minä olemme tähän, ja me olemme tähän saakka tehneet, olemme pyrkineet keskittymään niihin, joiden osalta vartin luottoilmoitus, jotta saatiin markkinoille jotakin, mikä on soveliasta ja ajatellen sitä, miten julkinen taho sitten käynnisti tämän hankkeen. Ja tässä siis ovat nämä nyt erilaiset kuviot, joita tässä näytän. Joka tapauksessa saaneet nämä paperit jo itsekin, joten on tärkeää, että käymme tämän lävitse. Haluaisin nyt, nyt käydä lävitse sen, miten, minkälaista edistystä tähän mennessä on ollut. On ollut neljä tointa EU-budjetin puitteissa ulkoisestikin on todettu, että tämä hanke, joka aloite auttaa pitkälti markkinoiden rakentamisessa – siis tosiasia siinä, että Euroopan investointipankki on ollut mukana valmiina tukemassa että Tämä on väline, joka on saanut aika luottamuksen lisääntymistä näihin markkinoihin. On myöskin kasvaa kiinnostusta toimia näin. Janet tulee kertomaan, että saavutamme tämän viidestä seitsemään hankejoukolaina tässä projektivaiheessa, mutta on lukuisia haasteita, jotka täytyy kohdata vielä. On puhuttu siitä, mitä on avoimuus, joka liittyy näihin hankkeisiin, joita hallitukset toteuttavat. Tässä on hyvin suurta eroa Euroopassa. On jotakin sellaisia, jotka ovat hyvin vakaita, hyvin ennakoitavia. Ja sitten taas on sellaisia, joissa ilmasto muuttuu helposti, mikä aiheuttaa epävarmuutta ja vaikuttaa, vaikuttaa myös siihen, miten halukkaita investoijat ovat osallistumaan tällaisiin hankkeisiin. On myöskin jäsenvaltioita, jotka haluavat vahvistaa hankintaviranomaisten toimia näissä projektihankerahoituksissa. Innostava varmasti on se, että laajennetaan hankijoukkolainan alaa ei pelkästään korkeimmin luokiteltuihin maihin ja helppoihin sektoreihin, vaan että pyritään myöskin tekemään kokeiluja maissa, jotka on luokiteltu alhaisemmiksi ja joilla sektorit ovat ongelmallisempia. Tämä siis seuraavassa vaiheessa. Ja nyt sitten tähän verkkojen Eurooppa-fasiliteettiin olemme vuoden 2014 mm, lopumisen saaneet aikaan sopimuksen, joka on aiheuttanut sen, että voidaan jatkaa tätä hanketta kaikkien ohjelmien osalta, jotka saattaa tukia ja auttaa takuita ja myöskin sitä, että erilaiset yritykset, jotka toimivat sähkö markkinoilla tai, tai kaistamerkoilla tai ongelmien liikennesektorilla. Eli pyritään samaan siis aikaan tällainen kokonainen työkalupakki välineistä, jotka voivat auttaa eurooppalaisia hankkeita verkon Eurooppa eh, fasiliteetissa kehittämään eh, tietynlaista nopeutta. Minä nyt en puhu tässä teknisestä avusta, mutta se on kuitenkin eh, ydinulottuvuus tässä työkalupakissa. Nyt annan puheenvuoron. Ja vielä yksi pikaisesti. Mehän puhuimme näistä budjettimäärärahoista, siitä mitä on osoitettu, mutta annan nyt puheenvuoron Nick Janetille, joka kertoo hiukan enemmän näistä hankkeista. Very much, uh, ladies and gentlemen. Kiitoksia, kiitoksia näistä herrat. Kiitoksia, että sain kutsun tänne ja kertomaan teille hankejoukko lainanjojen tilanteesta. Olen hyvin tietoinen, että minulle tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulette joukkolainoista. Vähän näin kuoressa. Tämä on yhteinen EUn ja investointipankin projekti, jossa investointipankki, se siis Euroopan investointipankki, antaa äh, rahoitusta projektiin, jolla voidaan näin parantaa näiden luottoluokitusta näille hankejoukkolainoille, joita hankeyritykset hakevat. Eli tällä tavoin pyritään näin parantamaan rahoitusmarkkinoiden rahoitusta, siis yritysten ja eläkerahastojen taholta, että voidaan näin parantaa sitten taas infrastruktuuriprojektien rahoitusta, siis televiestinnässä ja liikenteessä. Viimeksi, kun kerroimme teille noin kuusi kuukautta sitten tästä asiasta, pyrin, pystyn kertomaan teille, että olemme nyt allekirjoittamassa toista projektia – yhteisötoimessamme tämän A11 moottoritie Belgiassa. Ja olen myöskin tyytyväinen, kun totesin silloin, että voin varmaankin kuuden mukana palata tänne uudestaan. Meillä on kaksi muuta hanketta liikennekentällä ja laajakaista kentällä. Voin kertoa hieman näistä projekteista tarkemmin, mitä on viime kuuden kukan aikana saatu aikaiseksi ne jäsenet, joita kiinnostaa tietää vähän enemmän välineen toiminnasta, olen tietenkin valmis kertomaan teille tästä. Meillä on myöskin lyhyt julkaisu täällä, jonka voin antaa teille, jossa kertaa sitä, kuinka, että miten tämä toimii, ja vähän yksityiskohtaista tietoa siitä. Katsotaan näitä hankkeita, joita meillä on yhteisessä salkussamme pankin ja EUn kesken. Ensimmäinen Jonathan offshore-projekti. Eli tuulimyllyt UK, jotka liitetään sitten kansalliseen verkkoon. Tämä oli ensimmäinen projekti, joka oli mukana meidän salkussamme. Ja tässä on 45 miljoonaa hankejoukkolainavaroja. Ja investointipankin varoja käytössä. Ja näin saatiin A-luokitus sille. Ja tämä on tietenkin huomattava vahvistus sille, mitä se olisi saanut, jos sanottu luottomarkkinoille ilman tätä luottoluokitustukivälinettä. Ja tämän avulla tämä hankejoukkolaina kirjattiin kolmikertaisesti. Ja siellä oli sitä 125 peruspistettä parempi korko kuin tällä viitekorolla olisi ollut mahdollista saada. Ja sitten toinen transaktio, jota epäilinkin, jonka epäilin onnistuvan viime kerralla, voin kertoa siitä tarkemmin. A11 moottoritie Belgiassa. Tämä on tällainen uusi liikenneprojekti, joka allekirjoitettiin maaliskuussa tänä vuonna. Ja tässä 115 miljoonaa hankijoukkolainaa. Ja saatu yhteen sitä 580 miljoonaa lainaa. Eli tässä on hyvä vipuvaikutus jälleen aikaan saatu. Ja täällä on paljon uusia innovatiivisia vaikutuksia tässä. Eli tämä rahoitus saatiin pitkän ajan kuluttua rahoitusmarkkinoilta. Mutta se oli niin tärkeää siinä rahoituksen saamisessa kuitenkin, että tämä pystyttiin toimimaan. Tämä oli uusi tapa toimia. Tämän vuoden kesällä me allekirjoitin ensimmäisen hankeprojektin laajakaista projektiin, joka on Ranskassa tehtävä projekti. Ja alle kirjoituksessa tässä näin on saatu 20 miljoonaa EU-varoja televiestintä budjetista, joka meillä on käytössä. Ja rahoitusmarkkina, rahoitus ensimmäistä kertaa saataisiin lajakaista projektiin. Ja jälleen erittäin tyydyttävä rahoitustulos saatiin aikaisesti. Tämä tuki, tämä 38 miljoonaa euroa. Se olla 11 tuota miljoonaa yhteensä kerättyä erittäin hyvään korkohintaan tälle projektille. Ja tästäkin yksityissektori ottaa kyllä huomat, muutaman riskinkin tämän transaktion yhteydessä. Ja näin tämä oli huomattavasti kilpailukykyisempi hanke, kun jos olisi käyty pankin puheella tämän rahoittamiseksi. Ja sitten lokakuun lopulla A7-moottoritie Saksassa rahoitettiin tämän avulla. Samankaltainen tilanne, hyvin suuri vipuvaikutus, 26 miljoonaa euroa tukirahaa ja näin 425 miljoonaa hankelainaa hyvin edulliseen korkohintaan. tietenkin tämä oli kilpailutti muihin rahoitusmuohiin nähden, joten tässä oli kyllä erittäin hyvä tulos, joka saatiin hankejoukkolainalla aikaiseksi. Katsotaanpa sitten, me kuulumme tästä vanhasta IT-järjestelmästä, no, tämä vaikuttaa vähän samalta nyt tässä, tämäkin IT-järjestelmä. Katsotaanpa sitten tuloviin hankkeisiin tämän vuoden lopulla. Me odotamme, tai odotuksemme ovat, että noin kolme uutta hanketta allekirjoittaa vuoden 2014 aikana Italiassa, Irlannissa, Nyt ovat uusia maita tässä aloitteessa. Ja sitten toinen aloite vielä Ranskassa, joka on myöskin liikennesektorin hanke. Ja niin pilottivaihe kestää 2016 vuoden loppuun saakka. Investointiin pankin hallintoneuvoston pitää tämän vuoden loppuun mennessä hyväksyä jos halutaan saada tämä aikataulu pidetyksi. Tässä on 260 miljoonaa tukea näihin lainakirjoihin, joka voisi jopa sitten aikaan saada 1,3 miljardia euroa hankejoukkolainoja. Ja tietenkin tämä on suottava etu näille projekteille. Tämä on lähitulevaisuus, siltä se näyttää. Ja sitten lopuksi vielä muutama kommentti tämän hank- näiden hankkeiden vaikutuksista. Eikä mitään epäilystäkään ole siitä, että täällä on tuoma, kiinnostusta markkinoilla hankejoukkolainoja kohtaan uuden infrastruktuurin rahoittamiseksi Euroopassa. Eikä ole epäilystäkään siitä, että täällä on katalysaattorivaikutus rahoitusmarkkinoilla ja ne rahoituksiin. Tällä tavoin tuodaan uusi rahoitusväline eurooppalaisen infrastruktuuriin ei mennä normaalien pankkimarkkinoiden ja rahoitusmarkkinoiden ulkopuolelle. Ja kyllä tämä kiinnostaa jotenkin yrityksiä ja eläkerahastoja tällaisen kriittisen eurooppalaisen infrastruktuurin rahoittamiseen. Täällä on ollut hyvä, vast, hyvä, hyvä, hyviä kommentteja tähän, myöskin nämä lisäarvosta ja myöskin sen investointipankin roolista, kuinka me ollaan tässä pitkäaikaisessa toiminnassa mukana. Tämä on myönteisiä kommentteja siis. Ja lopuksi vielä Markkinat kiinnostuneita aloitteesta. Kuten kuulitte, me odotamme, että 5-7 projektia saadaan pilottivaiheessa loppuviedoksi. Ne ovat geograafisesti ja sektorikohtaisesti hyvin erilaisia. Aloitteen katalysaattorivaikutus on, on selvä. Ja ja mm, investoijien vastaan ollut hyvin myönteinen. Meidän tarvitsemme vielä kuitenkin vielä, että lisää julkista sektoria tähän mukaan. Meillä on aika vähän vaikutusta ollut tähän mennessä. Tietenkin myös julkinen sektori voi tehdä tämän, nämä projektit vähän hankeystävällisemmiksi omalla toiminnallaan. No, olemme olleetkin tyytyväisiä tämän hetkisen edistykseen ja olemme valmiita kertomaan teille taas sitten kuuden kuukauden jälkeen kehityksestä. Merci messieurs pour cette présentation extrêmement... Kiitoksia tästä erittäin selkeästä esityksestä, jossa tuotiin esille näiden hankejoukkolainojen vipuvaikutus. Voisin esittää kysymyksen, millä tavalla budjetissa näkyy tämä väline – Euroopan unionihan antaa tässä takeet. Ensimmäisenä vuosina kaikki sujuu varmaan aika hyvin, mutta jos kävisikin niin, että sijoittaja tai velka ei voisikaan selvitä velvoitteistaan, millaisia budjettivaikutuksia tällä olisi Euroopan unionille? If, if, I, if I may uh, answer that question. Niin, jos saan vastata tähän välittömästi. EUn budjettivaikutus 230 miljoonaa euroa, joita käytetään pilottivaiheessa, on pääomaosuus, jonka tehdään EUn budjetista Euroopan investointipankille, ja se toimii tällaisena ensimmäisenä osana näiden toimien portfoliossa. This, this, this credit enhancement level... Siis tämä luottojen vahvistus ensi taka, siis tämä on suhde, joka tällä on, liittyy budjetteihin, se suhde on investointipankin ja hankkeiden välillä. Ja nyt tällainen alempiarvoinen velka, niin silloin näille veloille, kaikille hankkeilla on ainakin osittainen takuu, silloin kun tämä velka liikkeelle ja jos ja ei, silloin sen pankki joutuu vastaamaan omista varoistaan, jos tämä velka joudutaan maksamaan. Tämän e, pystyy EIP tekemään, pankki tekemään, koska tappiot, ensimmäiset 240 tappiota, jotka liittyvät tähän portfolioon, e, liittyvät Euroopan unionin budjettiin. Se on 230 miljoonaa, siis joka on maksimaalinen summa, joka liittyy tähän, mutta kun kysymys on markkinavälineestä, silloin niin Euroopan unionin budjettiin korvataan ne riskit, jotka se ottaa tähän ja se maksan takaisin vahimmassa tapauksessa, kun kaikki 200 miljoonaa käytetään, kaikki tappiot, jotka tämän lisäksi tulee syntyvä portfoliotasolla, niistä vastaa pelkästään Euroopan investointipankki. Siis me olemme tässä pyrkineet esittämään tässä asiakirjassa, mitä mekaniikka toimii. No niin, meillä on muutama minuutti aikaa tässä. Meidän on pakko päättää kokouksemme kello 12.40. Kuka, kuka haluaa puheenvuoron? Personne. Eh bien, nous allons essayer. Ei kukaan, joten näinpä voimmekin päättää kokouksen. Tämä oli todella selkeä esitys molemmilta teiltä ja näemme kyllä kuinka paljon potentiaalia ja vipuvaikutusta näillä, näillä hankkejoukkolainoilla voidaan saada aikaan. Näin ehkä voidaan helpottaa tämä 300 miljardin rahoitusongelma, johon herra Juncker viittasi puheenvuorossaan hiukan ennen valintaansa. No niin, no tähän vielä voidaan palata myöhemmin, mutta on toki tärkeää arvioida, millaisia budjettivaikutuksia Euroopan talousarvioon näillä asioilla on, koska muussa tapauksessa tarvitaankin todellinen ihme. Herra Dupré, teidän puheenvuoronne koskien lisätalousarvioesityksiä tulee sitten kello 13 heti, kun jatkamme kokousta. Yksinkertainen kysymys, puheenjohtaja. Muistan aika tarkkaan, että olen jo esitellyt lisätalousarvioesityksen numero kakkosen, kolmosen ja nelosen silloin, kun viimeksi heinäkuussa valiokuntamme kokoontui. Luulenpa, että selvitin aika selkeästi, mistä oli kysymys ja kerroin, mikä oli poliittinen strategiamme, josta sovimme. Ja se hyväksyttiin, joten olen toki valiokunnan käytettävissä tietenkin mutta mitään uutta ei ole tuon jälkeen tullut, niin voisin nyt vain toistaa sen, mikä jo hyvin selkeästi ja perusteellisesti esitin heinäkuun kokouksessa. No kun kello ei ole vielä kello 12.40, vaan meillä on vielä pari minuuttia tämän kysymyksen selvittämiseksi, niin, niin voipa olla, että keskustelussa saattaa tulla ongelmia, jos jotkut toimielimet viranomaiset ovat sitä mieltä, että vuonna 2013 ylijäämä pitäisi palauttaa jäsenvaltioille. Me olemme todenneet, että vuoden 2013 ylijäämä on täysin fiktiivinen, koska vuonna 2013 komissio merkittävällä tavalla lisäsi maksamattomia määriä, joten tämä ei ole mikään ylijäämä. Jos komissio olisi kunnolla maksanut kaikki maksettavat ja sen olisi pitänyt käyttää tätä ylijäämää maksaakseen on pöydällä olevat laskut. Herra Niin puheenjohtaja, olen aivan yhtä mieltä kanssanne. Mutta nämä lailliset tekstit velvoittavat komissiota joka vuosi esittelemään erityisen asiakirjan, joka koskee näitä ylimääriä edelliseltä vuodelta. Niin haluaisin vain olla aivan varma, että jäsenvaltiot eivät hyödynnä tätä mekanismeja pyytääkseen omien osuuksiinsa palauttamista talousarvioihinsa vuodelta 2013. Aivan niin, olen nyt mieltä näinhän jäsenvaltiot varmaankin tekevät ja siksi meillä onkin tämä strategia, jonka kautta yhdennetään, pannaan samaan pakettiin lisätalousarvioesitykset 2, 3 ja 4 ja näin ollen päästään summaan, joka on täysin hallinnoitavissa. Formelle. Niin tähän tarvitaan se virallinen päätös. Olkaa hyvä, Ernan. Fazia todo sentido que... No niin. Nyt on oikeastaan on järkevää, että ylijäämä yhdeltä vuodelta automaattisesti siirretään seuraavalle vuodelle, eikä toimi varojen hankkimiskeinona yksittäisille jäsenvaltioille. Kysynkin, onko tämä lyöty näin lukkoon ajatellen asetus, joka koskee monivuotista rahoituskehystä, sillä kysymyshän on varojen siirtämisestä yhdestä vuodesta toiseen vuoteen, ja summat on lyöty lukkoon. Kysymykseni kuuluukin, onko olemassa jokin mahdollisuus lyödä tämä lukko on siis lyödä lukkoon. Se määrittää se, että ylijäämät voidaan ottaa käyttöön seuraavana vuotena. Je dis qu'il est 12h40 et que nous allons suspendre. No niin, keskeytämme kokouksen 12.40 ja silloin todella keskeytämme, joten keskeytämme nyt, mutta tähän vastataan myöhemmin. Vastaus on kuitenkin luultavasti kielteinen. Palaamme asiaan kello 15. Bon. Bon.